Good afternoon, dear colleagues. Uh, Hyvää iltapäivää, kollegat. Pidin hetken tauon, koska meillä on tämä tilanne, kun on maanantai-iltapäivä kello kolme. Ihmiset matkustelevat, tulevat paikalle ja nämä on tärkeitä listan kohteita, jotka liittyvät turvapaikkapakettiin kolmelta. Joten kiitos niille, jotka ovat päässeet paikalle tärkeää kohtaa varten. Aloitetaan tavallista ilmoituksista ja hyväksytään listaa jolle ei ole vastustusta esityslistaan, niin se on hyväksytty sitten kielijärjestelytty, tulkaisesti tanskaksi, maltaksi, kroatiksi ja iiriksi, joita valitettavasti ole saatavilla tänään ja huomenna. Sitten hyväksymme koordinaattoreiden päätökset. Ja täällä on nimitetty esittelijä, edustaja Shogore PP on nimittänyt hänet esittelijäksi tästä mietinnöstä, joka koskee yhteistä digitaalista palveluväylää, Voiko valiokunta hyväksyä tämän nimityksen? Kyllä, hyväksytty. Ja sitten delegoidut säädökset, säädökset 3. marraskuuta parlamentti sai komission luonnoksen joka liittyy siihen tapana täytäntöön asetus EU 2015-2403, joka liittyy siis suuntaviivoihin siitä, miten deaktivoidaan, mitä tekniikoita käytetään ampuma-aseiden deaktivointiin, jotta ne tehdään peruuttamattomasti toimintakelvottomiksi Perusasetus on 2017-853 direktiivi, jolla muutetaan neuvoston direktiivi 91477 EEY, joka liittyy aseiden hankinnan valvontaan. Ja Live on tässä IMKon kanssa vastavaliokunta. Tästä tiedotettiin kaikkia valiokunnan jäseniä 24. marraskuuta uutiskirjeellä ja sitten ehdotettiin sisäistä määräaikaa vastustukselle, jos nyt on vastustusta niin jättäkää sihteeristölle tästä ilmoitus ennen 8. joulukuuta 2017. Ja sitten koneäänestys järjestetään huomenna varttia vaille kuusi illalla. Pyydämme, että muistatte ottaa äänestyskortit mukaan. Sitten tulemme pääkeskustelukohtaan tänä iltapäivänä, joka liittyy Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmään. Kollegat, koordinaattorit päättivät, että keskustelisimme siitä, mikä nyt tilanne on poliittisesti, jos ajatellaan koko turvapaikkajärjestelmää. Tähän kuuluu muistutukseksi monet tietävät tämän, mutta minä nyt vain tiivistäisin, missä mennään niin mikä tärkeä paketti on kahdeksan live-esittelijä, jotka ovat tässä paketissa mukana. Tämä on siis valtava tehtävä ja paljon säännöksiä tulossa tätä valiokuntaa varten. Ja tämä on tietysti tärkeää myös meille, että Euroopan turvapaikkavirasto Dublinin uudelleen laittaminen, Eurodac uudelleen laittaminen ja vastaanotto-olosuhteiden kysymykset ja muut uudelleensijoittamiskehykset, sisäiset siirrot tähän myös. Eli tänään tarkoituksena ei ole perusteella yksityiskohtaisesti kustakin tekstistä. Se olisi mahdotonta, eikä se ollut aikomuksemme. Aikomuksemme tänään on yrittää ymmärtää, mihin nämä paketin osat ovat menossa poliittisesti ja mikä tilanne on tällä hetkellä ja pyytäisin komission kollegoita ja neuvostoa keskittymään näihin asioihin. Ettei nyt mennä yksityiskohtiin, monet tuntevat nämä esittelijät ovat sitten paikalla, että osa heistä on paikalla. Sitten on edustajat, jotka seuraavat näitä kysymyksiä, ovat myös jo täällä. Kysymys kuuluu, mihin suuntaan nämä asiakokonaisuudet ovat menossa poliittisesti, mikä on tilanne tällä hetkellä juuri ennen joulua ja mitä voidaan odottaa näistä tarkaluontoisesti tarkaluontoisista aiheista ja mikä tuo paketin muoto on kokonaisuudessaan – muistutukseksi kollegat. Toukokesäkuussa kesäkuussa komissio seitsemän oli ehdotusta kahdessa paketissa, jotta uudistettaisiin turvapaikkajärjestelmää kokonaisuudessaan. Ja oli tämä yhteinen turvallisten maiden lista. Kujomin mietintö siis, no jo 2015. Ja neuvosto keskeytti nämä neuvottelut. Ja tämän jälkeen kuudessa sekunnissa parlamentti on antanut mandaatin trilogianeuvoston kanssa äskettäin tästä Dublinin uudelleenlaatimisesta. Ja edustaja Wikström tulee pian paikalle ja myös muut esittelijät, jotka tätä pakettia käsittelevät, joten ehdotukset on esitetty samaan aikaan, mutta ne ovat eri vaiheissa lainsäädäntöprosessia turvapaikkavirasto esimerkiksi on päässyt tilapäisen sopuvaiheeseen neuvottelut alkan uudelleenantamisesta ja näistä turvapaikkakriteerikysymyksistä, mutta tähän jälkimmäisen vain osittainen mandaatti neuvostolla, neuvoston mandaattiin uudelleen sijoittamiskehyksistä, mutta ei se ole vielä voinut antaa mandaattia neuvotteluille, mitä tulee vastaanoton direktiiviin Turvapaikka menettelyasetukseen ja Dublin uudellaatimisasetukseen. Eli se, mitä nyt nähdään minusta on, että sellainen tilanne, joka herättää huolta siitä, miten voitaisiin saattaa loppuun turvapaikkapaketti, kuinka paljon halua tähän on. Nämä ajatukset ovat yhteydessä toisen voimakkaasti. Ja tätä johdonmukaista ei nyt ole havaittu, jota tarvittaisiin kuitenkin, jotta voidaan viedä paketti maaliin asti kun neuvosto ja komissio tässä tekevät yhteistyötä. Eli nyt emme käy läpi ehdotusten yksityiskohtia, vaan poliittinen tilannekatsaus tai strateginen tilannekatsaus komissiolta ja neuvostolta. Ja sitten toivottavasti myös esittelijät voivat kommentoida ja vastata näihin tärkeisiin kysymyksiin. Ensin annan puheenvuoron komissiolle, herra Ryan, joka on yksikön varapäällikkö. Hän kertoo tämän uudistuspaketin tilasta komissiossa. Herra Ryan, seitsemän minuuttia ehkä suunnilleen. No se ei kuulosta pitkältä ajalta, jos kun käsitellään koko pakettia, mutta varmasti saadaan paljon kysymyksiä ja keskustelua, joten haluaisimme vastauksennekin sitten. Joten olkaa hyvä ja käsitelkää strategiakysymyksiä ja mikä tilanne on tällä hetkellä tässä paketissa. Kiitos. Okay, thank you, Mr. Chairman. I'll try and be, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän puhua niin lyhyesti kuin vain pystyin. Yritän lyhyesti vetämään, vetää yhteen äh, nä, tilanteen näissä seitsemässä ehdotuksessa, jotka komissio, äh, jotka komissio hyväksyy pyrkimyksenä uudistaa turvapaikkajärjestelmää. Sitten kerron näistä linkeistä, näistä äh, ehdotusluonnoksista, joita neuvotellaan – ja niiden linkkejä, linkkeistä keskenään vähän poliittisia ja käytännön yhteyksiä sitten ajoituksesta ja neuvotteluiden päättämisen seuraamisesta, seurauksista eri välineisiin puhun lopuksi. Näistä välineistä, yksittäistä välineistä yritän, en toistaisi liikaa sitä, mitä jo äsken sanoitte. Ensinnäkin nämä asiat, joissa olemme edistyneet eniten. Molemmat lainsäätäjät ovat päässeet poliittiseen sopimukseen koskien sitä, että vahvistettaisiin virastomandaattia. Näin tapahtui keskivi- kesäkuussa. Teknisellä tasolla on johdatossa kappaleet saatu päätökseen ja CS-järjestelmän muihin kohtiin puututaan lähitulevaisuudessa. Eurodakin osalta parlamentti ja neuvosto ovat molemmat hyväksyneet omat mandaattinsa ja olemme jo järjestäneet kolme trilogiaa syksyllä 8. marraskuuta viimeksi ja uusia kokouksia tällä viikolla ja vielä Strasbourgin viikolla kahden viikon päästä. Odotamme sitä, että poliittiseen sopimukseen päästäisiin ennen tämän vuoden loppua. On kuitenkin selvää, että monet tärkeät asiat ovat vielä kesken, mukaan lukien tietojen säilyttämisajat ja laisa, lainvalvontaviranomaisten pääsy tietoihin. Mitä tulee määritelmädirektiiviin, molemmat toimielimet ovat jo lyöneet kantansa lukkoon. Meillä on ollut kaksi trilogia tällä viikolla on vielä kolmas ja sitten parin viikon päästä vielä yksi. Mitään, mistään ehdotuksista ei ole vielä sovittu, mutta selkeä edistystä on tapahtunut. Molemmat lainsäätäjät ovat pitkälti yhtä mieltä, mutta on vielä erimielisyyksiä tärkeissä kohdissa koskien harmonisointipyrkimyksiä ja, ja näitä kriteerejä ja suojelun sisältöä koskien edunsaajien vastaanoton osalta eli tämä direktiivi, joka koskee vastaanotto-olosuhteita neuvostossa, on päästy hyvin eteenpäin ja odotamme, että neuvosto pääsee osittaiseen yleiseen lähestymistapaan tämän viikon keskiviikkona. Ja sitten odotamme, että trilogit voisivat alkaa muutaman viikon päästä. Asian puolella on selvästi yksimielisyyttä toimielinten välillä, mutta myös erimielisyyksiä on tärke- tärkeissä asioissa, erityisesti mitä tulee työmarkkinoille pääsyn ajoitukseen, alaikäisten pidättämiseen ja muutamiin toimiin, jotka liittyvät vastaanottoon, ja se liittyy edelleen liikkumiseen. Mitä sitten tulee turvapaikkamenettelyyn, asetuksen tässä on edistetty hitaammin, koska asia on niin monisyinen ja pitkällinen väline. Neuvostossa kuitenkin on tehty hyvää edistystä Viron kauden aikana. Olemme nyt saamassa valmiiksi toista käsittelyä kom- valtion kompromissitekstin pohjalta. Olemme keskittyneet kompromissitekstikeskusteluissa erityisesti sellaisiin määräyksiin, jotka koskevat turvallisia maita ja sitä, että otetaan huomioon ohjeet, joita olemme saaneet Euroopan neuvostolta kesäkuussa tänä vuonna. Odotamme, että, neuvost, että neuvottelut neuvostossa päättyisivät jossain vaiheessa ensi kevättä. Ja kuten itse sanoit, parlamentti on vähän enemmän aikaa oman kantansa muotoilemiseen. Mietintöluonnos pitäisi olla kuitenkin ensi vuonna – tai taikka siis oikeastaan mietintö pitäisi olla valmiina tämän vuoden loppuun mennessä. Sitten Dublinin asetus, tämä on ollut kaikkein vaikein asia. Meillä on ollut ensimmäinen käsittely neuvostossa teknisellä tasolla työryhmissä ja sitten on pitkään keskusteltu kahdenvälisissä tapaamisissa koko viime vuoden aikana usein hyvin korkealla tasolla. Ja eikä ole varmastikaan mikään salaisuus, että joillekin jäsenvaltioille erityisen arkaluontoinen on se, että komission ehdotuksessa on mukana pakollinen sisäisten siirtojen toimi. Eli kun tietty kynnys on ylitetty, niin sitten näitä turvapaikanhakijoita sisäisesti siirrettäisiin. Kuten tiedätte, parlamentti on hyväksynyt mandaattinsa on varmasti selvää, että, että mikään mahdollinen sopimus koskien tätä solidaarisuus osa-aluetta on aivan, niin on aivan mahdotonta mitään aikataulua tässä ennustaa tai myöskään minkälaisen muodon se sitten tulee saamaan. Mitä sitten tulee Euroopan unionin uudelleensijoittamispuitteisiin, Yhteiseen kantaan neuvostossa on juuri viime viikolla päästy. Parlamentti vahvisti kantansa lokakuun lopussa. Ensimmäinen trilogi pitäisi olla 13. joulukuuta. Edelleen hyvin laajalti nämä kaksi toimi eilintävät yhtä mieltä siitä, että tarvitaan puitteet ja tarvitaan kaksivuotisia suunnitelmia pohjaksi, mutta Muutamia merkittäviä erimielisyyksiä neuvoston ja parlamentin välillä edelleen on, kun ajatellaan kunnianhimon tasoa ja menettelyjä, joilla nämä suunnitelmat hyväksyttäisiin. Neuvosto pitäisi parempana neuvoston tätä tapanoa asetusta ja parlamentti taas kannattaisi sitä, että nämä hyväksyttäisiin delegointisäädösten kautta. Tämä viimeinen ehdotus, eli luettelo turvallisista maista, on asia, josta, jonka neuvottelut on keski, keskeytetty johtuen komission ehdotuksesta, jossa on mukana tuo sama sisältö. Kuten näette, neuvottelut ovat olleet aika vaikeita ja monitahoisia, mutta merkittävää edistystä on kuitenkin saavutettu. Aivan lyhyesti kertoisin nyt näistä linkeistä näiden eri asioiden välillä. Niitähän riittää. Kuten sanoin, on tärkeää ensinnäkin toistaa, että komissio uskoo, että kaikki nämä ehdotukset on hyväksyttävä, jotta järjestelmä on tehokkaas ja kunnollinen. E, kysymys on lähinnä ajoituksesta, eikä siitä, että valittaisiin joitakin ehdotuksia vain. Ehkä yksi käytännönläheinen pointti jotta eri ehdotukset voivat toimia johdonmukaisesti keskenään ja johdonmukaisuus säilyisi neuvotteluiden läpi. Tämä on ollut komissiolle varsinainen käytännöllinen haaste. Hieman mielivaltainen päätös tehtiin 15 vuotta sitten näissä toimielimissä, että eri turvapaikkaosuja ovat eri instrumenteissa. Joskus, joskus päätökset ovat logisia, joskus mielivaltaisia. Vieläkin joudumme kamppailemaan tuon vanhan päätöksen kanssa. Nyt käytännön tasolla pyrimme hoitamaan asian niin, että tapaamme hyvin säännönmukaisesti asiantuntijoiden kanssa jotta voimme varmistaa, että johdonmukaisuus tekstien välillä säilyy. Sitten asiasisällöstä muutamat tärkeimmät asiat halusin tuoda esille. Näissä johdonmukaisuus ja linkit muihin asioihin ovat erityisen tärkeitä. Ensimmäisenä halusin puhua siihen, että, vai, että vältettäisiin tätä edelleen liikkumista ja sitä koskevat säännökset. Tämä on erityisen tärkeä Dublinin asetuksen vastaanoton ja menettelyasetusten kannalta ja vähemmässä määrin myös määritelmädirektiivin kannalta Kaikissa näissä pyritään saman aikaan yhteiset puitteet ja selkeät velvoitteet hakijoille. Esimerkiksi pitää hakea ensimmäisessä jäsenvaltiossa, mihin saavutaan, ja, ja pitäisi pysyä siellä. Olisi siis selvennettävä myös, mitä seurauksia tulee siitä, että turvapaikanhakija siirtyy eteenpäin jäsenvaltiosta toiseen – millaisia seurauksia sitä on menettelyn ja vastaanoton kannalta. Siinä myös selvitetään velvoitteet, joita jäsenvaltioilla on, jotta voitaisiin e- estää ja ehkäistä edelleen liikkumista. Pyritään ottamaan huomioon, että nämä näkökohdat on säännelty samanaikaisesti kaikissa eri välineissä. Toinen esimerkki jossa on selkeitä välineiden välisiä linkkejä koske alaikäisten ja erityisesti yksin tulevien alaikäisten kohtelua ja muiden henkilöiden menettelyä koskevia tarpeita. Tästä on aika hyvä esimerkki esimerkiksi huoltajuuden perustamisen. Tämä on tärkeää kaikissa neljässä välineessä, mitkä mainitsin. Eli kun ajatellaan huoltajamandaattia, määritelmää, pätevyyttä, nimittämistä ja niin edelleen. Toinen esimerkki vielä näistä suhteista voisi olla viraston uusi mandaatti ja oikeudelliset puitteet. Virastolla on nyt tietty mandaatti kerätään kertomuksia tilanteesta tietyissä alkuperämaissa. Tämä on seura- selvä seurausta määritelmäasetuksesta, kun sitä sovelletaan yksittäisiin tapauksiin. Toinen esimerkki koskisi näitä, näitä turvallisia alkuperämaita ja turvallisia kolmansia maita. Komissiolla on mahdollisuus pyytää virastoa laatimaan tai keräämään ti- relevanttia tietoa, jonka pohjalta tehdään päätös siitä, onko kyseessä maa, joka pitäisi ottaa mukaan EUn turvallisten alkuperämaa maiden luettelolle tai turvallisien kolmansien maiden luetteloon. Sitten vielä kun katsotaan tulevaisuuteen, kuten itse sanoitte puheenjohtaja, on aivan selvää, että 18 kuukautta ehdotusten hyväksymisen jälkeen olemme nyt hyvin eri tilanteessa eri välineiden suhteen. On selvää, että tarvitaan vielä aikaa neuvottelujen loppuun saattamiseksi, erityisen Dublinin, erityisesti Dublinin asetuksen ja turvapaikkamenettelyasetuksen osalta, koska sisältö on hyvin ar- arkaluontoista ja monitahoista. Samanaikaisesti mm, täällä on kaksi välinettä, joiden osalta ollaan jo pitkälti päästy sisällöstä nimittäin virasto- ja Eurodac-sopimukset eh, komission vinkkelistä olisi harmi, että ei voitaisi eh, hyödyntää näitä tärkeitä uudistuksia ja sitä, että nämä, näissä asioissa on jo sopimuksen päästy koskien keskeistä sisältöä. Niiden myötä voitaisiin saada operatiivista hyötyä lyhyellä aikavälillä. Meillä on vahva, vahvempi mandaattivirastolle lisää resursseja ja, ja näin ollen voitaisiin todella materiaalisesti tukea virastoa ja sitä voisi olla hyötyä jäsenvaltiolle äh, RODAC-asetuksen osalta myös. Sitä voitaisiin jo käyttää, jotta voitaisiin äh, puuttua äh, säännövastaisen maahanmuuttoon ja voitaisiin helpommin auttaa lainvalvontaviranomaisia. viranomaisia kun hyväksyimme 27. syyskuuta tämän kahden vuoden kertomuksen Euroopan maahanmuuttoagendaa koskien, niin komissio rohkaisi parlamenttineuvostoa eh, hiomaan loppuun poliittiset mandaattinsa koskien näitä kahta välinettä, ymmärtäen toki sen, että, että tietyt näkökohdat, joihin pitäisi tehdä muutoksia, ottaen huomioon kokonaissopimus, niin niitä voitaisiin sitten myöhemmässä vaiheessa muuttaa. Hyväksymisen jälkeen olisi harmi, jos ei voitaisi niistä hyötyä sitä odotellessa. Kiitos. Niin, paljon on myös näistä yhteyksistä eri strategioiden välillä, joista kollegat voivat kysyä varmasti, mutta ensin otetaan neuvostopuheenjohtajan Rova Birgit Lyys kiitos puheenjohtajalta kollegoille, jotka auttavat monissa näissä asioissa. Joten jos voisitte esittää tilannekatsauksen, ehkä taas noin 70 minuuttia enimmillään, ja sitten voidaan keskustella. Olkaa hyvä. Kiitos. Thank you very much, Chair, uh, and the honored Chair. And... Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja. Hyvät liivevaliokunnan jäsenet, voin puhua suhteellisen lyhyesti, sillä komissio esitti hyvän katsauksen tämänhetkiseen tilanteeseen ja kertoi myös näistä tärkeimmistä aiheista, joita vielä täytyy käsitellä tai joita on jo käsitelty. Ensinnäkin haluaisin kiittää siitä, että olette kutsunut meidät paikalle tähän kokoukseen ja sallitte meidän myöskin jäsenellä hieman tätä työtämme. Samalla katsotaan sitä, millä tavalla voidaan taata johdonmukaisuus kautta yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän. Kuten ministerimme totesikin, kun hän kävi tämän valiokunnan luona puhumassa heinäkuussa, niin meidän tavoitteenamme on pääasiassa ollut se, että päästäisiin mahdollisimman paljon eteenpäin näissä eri kysymyksissä ja olemme jatkaneet siitä, mitä edellinen valtio on tehnyt ja olemme aktiivisesti vieneet eteenpäin kaikkia lainsäädäntöehdotusten tarkasteluja tässä paketissa tähän mennessä. Ja neljästä mandaatista on sovittu myös Maltan ja meidän puheenjohtajakautemme aikana. Se on mahdollistanut sen, että olemme saaneet ryhtyä neuvottelemaan näistä asioista Euroopan parlamentin kanssa. Tämän lisäksi toivomme voivamme vielä saamme aikaan viidennen mandaatin hyvin nopeasti tästä direktiivistä. Toivottavasti, kuten Steven sanoi, niin tänä keskiviikkona. Kun puhutaan johdonmukaisuudesta näiden eri asioiden välillä, olemme myös ponnistelleet, ja tämä on ollut todellinen haaste, mutta olemme edelleenkin säilyttäneet ajatuksen siitä, että sovimmepa sitten mistä hyvänsä, niin sen pitää olla johdonmukainen ja työstettävä lopputulos. Kun katsotaan tätä temaattista lähestymistapaa, mitä Malta puheenjohtajavaltio on ehdottanut, niin pääaiheet on jo tunnustettu. Ne vaativat lisähuomiota, kun samalla viedään niitä eteenpäin. Ja kun näitä asioita viedään eteenpäin puheenjohtajakautemme aikana, olemme tarkastelleet tiivisti sitä, millä tavalla voimme luoda sellaisen järjestelmän, jossa eri kohdat ovat keskenään johdonmukaisia – ja käytännöllisesti katsoen se todella merkitsekin sitä, että eri aiheiden, eri asiantuntijoiden täytyy tehdä läheistä yhteistyötä keskenään. Näin on tehty. Meillä on myös ollut hyvä yhteistyö komission asiantuntijoiden kanssa tässä kysymyksessä. Esimerkiksi komissiokin esitti tätä. Mutta kysymys siis edustajista ja huoltajista, jotka löytyvät eri kohdista Komissio on kiinnittänyt paljon huomiota siihen, jossa on tarkoitus luoda holistinen järjestelmä, jossa alaikäisestä huolehditaan siinä lähtien, kunnes hän tulee EUn alueelle, kunnes hän täyttää 18 vuotta eikä enää tarvitse huoltajaa. Toinen asia, joka parlamentti on jo huomannut tässä neuvoston mandaatissa, on, että tässä on vielä tällainen osittainen lähestymistapa käynnissä. Se saattaa vaikuttaa kielteiseltä näin alkuun, mutta se on itse asiassa työkalu, joka mahdollistaa johdonmukaisuudesta huolehtimisen näiden eri asioiden välillä. Jokaisessa ehdotuksessa komissio viittaa hyvin tiiviisti muihin ehdotuksiin tässä paketissa ja, ja säilytämme eh, nämä hakasulut siinä mielessä, että emme halua lopettaa keskustelua muualla ja nämä toisiinsa liittyvät asiat tulevat esille keskusteluissa sitten, kun itse asiassa päästään hieman pidemmälle. Tämä mahdollistaa myös sen, että me voimme taata johdonmukaisuuden lopussa, vaikkei se olekaan vielä ideaalitilanne ja näin jokaisesta osasta voidaan keskustella huolella molempien osapuolten toimesta. No nyt sitten hieman yksityiskohtaisemmin näihin ehdotuksen Dublinin asetuksen uudistusehdotus. Slovakia ja Malta, aiemmat puheenjohtajavaltiot ovat kehitelleet huomattavia ponnistuksia tämänhetkisestä umpikujasta pääsemiseksi eri paketin osioissa, jotka liittyvät periaatteiden täytäntöönpanoon, kuten myöskin vastuunjakamiseen. Jonkun verran edistystä saatiin aikaiseksi keskusteluissa, mutta valitettavasti ei kuitenkaan riittävästi, jotta voitaisiin puhua vielä sopimuksesta. Viron puheenjohtaja valtio ymmärtää, miten vaikeaa ja tärkeä tehtävä on, on käynyt kahdenvälisiä kokouksia jokaisen jäsenvaltion kanssa. Ja nyt meillä on käsitys siitä, missä nämä ongelmat ovat ja mistä se kultainen keskitie neuvostossa saattaisi löytyä. Lisäkeskustelua kuitenkin vielä vaaditaan. Ja aiomme tehdä yhteistyötä edelleenkin jäsenvaltioiden kanssa samalla ottaen huomioon myös Eurooppa-neuvoston lokakuun päätelmät tältä vuodelta. Ja pyrimme vuoden 2018 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana sitten pääsemään konsensukseen. Kun puhutaan Euroopan unionin turvapaikkavirastossa, en aio mennä yksityiskohtiin sen suhteen, missä tässä ollaan nyt menossa. Kaikki on jo sen suhteen sanottu, mutta puheenjohtajavaltiona kyllä toivomme sitä, että voimme esittää tämän tulokset Koreperille hyväksyttäväksi pian ja näin muut osiot jäisivät tuon sopimuksen ulkopuolelle. Kun puhutaan Eurodakista, ensinnäkin haluaisimme kiittää parlamenttia kovasti. Olemme sitä mieltä, että olemme saaneet aikaiseksi hyviä tuloksia tähän mennessä tämän asian parissa trilogeissa. Ja tietysti meille puheenjohtajavaltiona olisi äärimmäisen tärkeää edelleenkin kyetä edistymään mahdollisimman paljon tässä – Seuraava askel on kolmen viikon kuluttua. Vaikka tietysti meillä on joitakin kohtia, joihin neuvostolla ei ole mandaattia, ja ne saattavat jäädä seuraavan puheenjohtajavaltion käsiteltäväksi. Toivomme silti voimamme viedä nämä neuvottelut päätökseen. Vastaanotto-olosuhteen direktiivistä sen verran, että toivomme että joo, tänä keskiviikkona voimme saada sitten mandaatin trilogiksi ja mahdollisimman nopeasti sitten voidaan asiasta sopimus parlamentin kanssa. Ja kun puhutaan äh, uudelleen sijoittelusta, niin viime viikollahan pääsimme nimenomaan tässä suhteessa jo neuvoston mandaattiin ja kovin ilahtuneena Voimme pitää tämän ensimmäisen trilogin jo joulukuussa ja sitten Bulgarian kollegat vievät neuvotteluita sen jälkeen eteenpäin. Kun puhutaan sitten osaamisasetuksesta ja pätevyysasetuksesta, niin meillä mainittiin myös se, että mandaattimme on osittainen. Näin, että aiheita vielä ei ole käsitelty, mutta mandaattiin suhteen toivomme, että tänä keskiviikkona nyt ainakin sitten tuota mandaattia parannetaan määrittelemällä perheenjäsenet. Eli tätä varten toivomme, että voimme keskustella lisää. Ja tietysti tässä suhteessa toivomme, että näissä kahdessa viimeisessä poliittisessa trilogissa ja muutamassa teknisessä kokouksissa, joita meillä on, pääsevämme mahdollisimman pitkälle ja viemään päätökseen myös mahdollisimman monta asiaa mutta tietysti tätä täytyy lisäkäsitellä vielä Bulgarian puheenjohtajakauden aikana. Lopuksi ehdotus turvapaikkamenettelyasetukseksi on todella vaikea ja monimutkainen asia. Vasta syyskuussa pääsimme ensimmäisen käsittelyn loppuun ja aloitimme välittömästi sitten neuvottelut toisesta käsittelystä tai toisesta puheenjohtajan ehdotuksesta. Ja sen saamme loppuun. Toinen käsittely saavutetaan joulukuun alussa, mutta lisätyötä tietysti täytyy tehdä ja valitettavasti emme kykene saamaan mandaattia siinä mielessä valmiiksi, että voimme ryhtyä neuvottelemaan asiasta parlamentin kanssa meidän puheenjohtajakautemme aikana. Toivoa kuitenkin on ja asiat etenevät ihan jouhevasti. Eiköhän tässä ole se, mitä halusin omalta puoleltani sanoa. Haastavaa tämä on ollut. me on ollut kuitenkin se, että on päästy mahdollisimman paljon eteenpäin niin, että yhtäkään asiaa ei jätetä unholaan. Kiitoksia. Okay, that not leaving any foul. Kiitos, niin tuo oli hyvä tuo, ettei mitään tätä unholaan. Se on haasteellista. Katsotaan, mitä eri sanoja voidaan käyttää, kun puhutaan haasteellista. Kiitos. Tämä ei ole helppo tehtävä. Ja tässä on paljon ehdotuksia, mutta kuuntelin tarkkaan ja kuuntelimme tarkkaan ja nyt otetaan esittelijöiden puheenvuorot vähän pahoillani. Ja keskustelu on kolmelta maanantai-iltapäivänä kaikki eivät pääse paikalle. Erittäin hyvä kuitenkin, että osa on päässyt paikalle osa esittelijöistä. Jos sopii, niin käyttäkää puheenvuorot ja puhukaa ihan rauhassa. Meillä on kyllä aikaa. Otetaan kollegat järjestyksessä, jos sä pystyt puheenvuoroa. Eli Birgit Sippel ensimmäisenä, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Oli mielenkiintoista seurata komission ja neuvoston käyttämiä ilmaisuja. Kyllä, ehdotukset ovat tarkaluonteisia, koko paketti on. Nämä ovat hankalia kysymyksiä, monimutkaisia kysymyksiä, on paljon eri kantoja. Me tiedämme sen parlamentissa, tiedämme erityisesti live-valiokunnassa, mutta olen nyt jo pahoillani. Me kuitenkin olemme saaneet kannan muodostettua ja nyt kun yli 18 kuukautta on kulunut, niin komissio, no kiitos tästä maininnasta. Edelleenkin on ainakin kolme asiakokonaisuutta, jossa ei ole neuvoston kantaa, ei mitään. Joten älkää sanoko minulle, että tämä on hankalaa. Me tiedämme sen, mutta silti saimme sovittua kannasta. Ja sanoisin vielä, että kyllä ymmärrän, että erityisesti neuvosto on valmis ottamaan päätöksen EASON ja Eurodakin, mutta minulla on vaikutelma siitä, että jos sovimme näistä kahdesta ehdotuksesta, niin neuvoston ruokahalu jatkaa ja työstää vakavasti muita ehdotuksia ei tule lisääntymään. Ja tämä on lievästi muotoiltu kohtelias ilmaisu, että samaan aikaan juuri siitä syystä, että kaikki nämä ehdotukset ovat niin hankalia. Ja myös tässä talossa tietysti on ollut eri kantoja, niin no voin kyllä sanoa teille, että henkilökohtaisesti en pidä kaikista osioista, joista on sovittu, mutta silti nyt kun meillä on nämä kannat, niin minun pitää luottaa kaikkiin parlamentin esittelyihin näissä ehdotuksissa, että he tekevät parhaansa, jotta he taistelevat meidän sopivamme kannan puolesta. Ja no, en nyt näe neuvostossa tätä lisäruokahalua näille muille ehdotuksille, jos sovitaan EASosta ja Eurodakista, niin sen lisäksi haluaisin huomauttaa, että ryhmälleni, no me haluaisimme taistella sen kanadista, joka nyt löydettiin tässä parlamentissa esimerkiksi, ei pelkästään, mutta esimerkiksi mitä tulee säilyttämisaikaa, ja pakkokeinojen käyttö on tämä parlamentin kanta. Emmekä voi taistella mikään muun puolesta. Joten muistakaamme, että jos nyt autetaan Bulgarian puheenjohtajakaudella, niin ehkä saadaan ehdotus erityisesti tärkeimmistä, kuten Dublin kesällä 2018. Niin mitä sitten tapahtuu? Pelkäämme pahoin, että mennään seuraaviin vaaleihin ja siltikään ei ole tullut muutoksia tässä turvapaikkapolitiikassa parlamentissa. Ja loppuun puheenjohtaja, poliittinen kannanotto. Kyllä tiedän, että kaikki jäsenvaltiot eivät ole tyytyväisiä ja tiedän, ja komissio taisikin tämän sanoa, että tarvitaan EASOa ja Eurodakia, jotta edistytään, jotta mieltetään osa jäsenvaltioista, jotta loppujen lopuksi voidaan saada tuo kokonaisuudistus kaikissa ehdotuksissa, mutta muistetaan nyt, että me sovimme jo EU-Turkkisopimuksesta ja yksi tavoitteista oli voittaa aikaa, jotta kaikki jäsenvaltiomme valmistautuvat molempiin asioihin, eli mitä voidaan tehdä yhdessä kolmansien maiden kanssa ja mitä voidaan tehdä sisäisesti EU:ssa. Minä en nyt ole nähnyt tuota edistystä, joten vähintä mitä voimme tehdä on, no me olemme tehneet työmme näissä ajatuksissa, meidän tulee nyt taistella kantamme puolesta ja neuvoston pitää nyt vastata kysymyksiin, miksi helkutissa. He eivät nyt saa sovittua edes omasta kannastaan, jos tästä voitaisiin neuvotella. Kiitos. Okay, that's a start. Kiitos. Tämä oli piristävä alku keskustelulle. Nyt luen läpi seuraavat puheenvuoron pitäjät. Olkaa hyvä important. Uh, Hyvin tärkeää, joten käyttäkää ne. Stevens and Mrs. Wickstrom uh, for the Dublin, this is obviously the Dublin rapporteur, um, Mrs Bjork, who's the resettlement rapporteur, Mrs Intervelt, um, reception conditions and uh, Mrs Lambert. Is there anyone else? Onko muita, jotka haluaisivat käyttää puheenvuoron? Ja edustaja Wienberg, onko muita? Ei. Se vei edustaja Stevens. Hartelijk bedankt, voorzitter, beste collega's. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Mielelläni olisin puhunut EUn puitteistosta, jonka mukaan ja näin haluaisin, että me käsittelisimme enemmän näitä takaisinottosopimuksia. Näin voitaisiin myös katsoa sitä, mikä on EUn toiminta tällä lailla. Parlamentti kuitenkin toimii toisin. Nyt meillä on mekanismi, jossa pakotettu palautus on olemassa. Ja nyt 100 000 pakolaista pitää ottaa vastaan vuosittain ja kaikki palautusmahdollisuudet poistuvat. Viisumisopimus, jossa on tehty säännöksiä siitä, millaiset ovat humanitaariset viisumit ja niiden kohdalta on sanottu, että tekstistä ei neuvotella enää mitään. Piste. Sen jälkeen teksti on heitetty äh, paperikoriin. Ja minun kysymykseni on se, mikä on jäsenvaltioiden suhtautuminen tähän kysymykseen. Eli odotatteko samanlaista tilannetta kuin viisumisäännöstössä? Thank you, um, Kiitos. Cecilia Wikström, anteeksi, niin sanoitte, että olette myöhässä, joten ette kuulleet kaikkea, mitä komissio ja puheenjohtaja sanoi Dublinista, mutta varmasti tämä voidaan huomioida, jos sanotte jotakin, mitä he ovat jo kattaneet. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää teitä kaikkia ja haluaisin nyt kääntyä kollegoiden puoleen, jos Täällä on mukana Dublinin työryhmästä ihmisiä. Haluaisin kiittää mahtavasta työstä ja historiallisesta saavutuksesta. Saimme viisi ryhmää tämän talon katon alla yhteen yli 250 puoluetta Euroopassa on edustettuna on aika huomiota herättävänä, että, että, että neuvostossa 28 ministeriä vain eivät ole päässeet sopimukseen. No, aion muuten toistaa tätä niin kauan, kunnes neuvoston kanta saadaan vahvistettua. Mielestäni olemme tehneet mahtavaa työtä yhdessä ja haluaisin vielä muistuttaa teitä kaikkia siitä mahtavasta tuosta, jota saimme kaksi viikkoa sitten täysistunnossa. Siellä Liben mandaatti kyseenalaistettiin. Nämä olivat vaikeita päiviä, kun pyrimme puolustamaan kantaa. Me olimme aikamoisessa paineessa siellä, mutta nyt meillä on kahden kolmasosan enemmistö. Tämä talo on täysin yhtenäinen valtava enemmistö oli tässä takana. Siksi on niin tärkeää tuoda esille se, että jäsenvaltioiden on päästävä yhteisen kantaan. On sopimus saatava aikaan pian alkaa seuraava vuosi 2018. Meillä on siis 14-15 kuukautta aikaa neuvotella lainsäädännöstä tällä kaudella, mikäli neuvosto edelleen hakki, hakee jonkinlaista yksimielisyyttä Dubliniin ja viivyttelee niin mitään. Mahdollisuuksia ei ole aloittaa neuvotteluja tai löytää mitään sopi, sovinta loppujen lopuksi. Alan uskoa, että tähän neuvosto nimenomaan pyrkiikin. Neuvosto haluaa vain jatkuvasti meille toitottaa sitä, että on aivan mahdotonta löytää yhteistä kantaa. Mutta kansalaiset eivät tätä arvosta. Se on aivan varmaa. 70 prosenttia Euroopan kansalaisista haluaa, että Eurooppa saa aikaan tuloksia maahanmuuttokysymyksissä. Piste. Ymmärrän kyllä, että tämä on epämiellyttävää neuvostolle, koska tietenkin on mukavampaa, jos ministerit voivat lepoisasti tavata neuvoston kokouksissa sen sijaan, että pitäisi saada kuntoon täysin pilalla järjestelmän, mutta mitään yksimielisyyttä ei tarvita neuvoston on äänestettävä määräenemmistö, määräenemmistö pohjalta ja tähän puheenjohtajavaltioon on pyrittävä. Jos meillä on jonkin, jos, jos puheenjohtajan valtiolla on yhtään rohkeutta, niin näin on tehtävä. Ei ole mitään mahdollisuuksia päästä yksimielisyyteen. Neljä, viisi maata ei halua, että mitään tapahtuu, joten unohtakaa koko yksimielisyys ja ryhtykää rakentamaan enemmistöä. Tämä on nyt hoidettava. Haluaisin muistuttaa siitä, että Strasbourgin äänestyksessä viime kerralla virolaiset, kroatialaiset, bulgarialaiset, liettualaiset, sloveenet ja romaani, romanian valtuuskunta antoivat kaikki kahden kolmasosan tuen mandaatille Puolan valtuuskunnassa. Puola, jota niin paljon haukutaan tänä päivänä. Siellä oli tilanne 50-50. 50 prosenttia Puolan kollegoista äänesti mandaatin puolesta, 50 ei. Minulla on täsmälliset luvut täällä. Joten älkää enää osoittelko sormella jäsenvaltioita, että joku teki sitä ja joku teki tätä. Vaikka neuvosto ei olekaan valmis toimimaan nyt ja sanomaan, että ainakin pitäisi pyrkiä mandaatti niin, että voitaisiin aloittaa neuvottelut – niin kyllä neuvoston todella olisi ajateltavan tätä tilannetta. Uskon, että neuvosto voisi olla hieman avoin ja pyrkisi näkemään jonkinlaista inspiraatiota parlamentin kannassa. Tiedän kyllä, että ainakin me, me, että neuvostossa on ainakin viisi eri ryhmää. Ehkäpä meidän kantamme voisi olla kompromissi. Yrittäkää myydä meidän kantamme kompromissina. Nyt niin tässä käy vielä hyvin. Minun käsitykseni on se, että nämä kaikki mietinnöt, jotka koskevat yhteistä turvapaikkajärjestelmää pois lukien tämä turvapaikkaisen virasto, näiden kaikkien on siirryttävä eteenpäin pakettina. Niin kuten aikaisemmin olen sanonut, sanotaan sen jälleen, me emme voi tehdä sopimusta vain paketin osista. Nämä kaikki liittyvät toisiinsa. Ja on aivan selvää, että emme voi hyväksyä sitä, että neuvosto näyttää, että, että haluttaisiin edetä vain jo joidenkin paketin osaloiden osalta, kuten Eurodakin osalta, se on jäsenvaltiolle hyvin tärkeä, mutta ei haluta kuitenkaan Dublinin ja muiden osalta liikahtaa. Olen optimisti ja uskon, että, että politiikassa on kysymys mahdollisuuksien taiteesta, mutta olen myös vakuuttunut siitä, että mikäli poliittista tahtoa löytyy, me voimme saada paketin valmiiksi, mutta se edellyttää poliittista tahtoa neuvostolta ei tässä muu auta. Kyllä neuvoston on nyt osoitettava jonkinlaista johtajuutta, jonkinlaista poliittista tahtoa. Muussa tapauksessa työmme on valunut hukkaan. Demokratiassa kukaan ei ole aina täysin onnellinen ja tyytyväinen, jos jarrumiehet aina saattavat, saavat asettaa vetojaan, niin emme pääse yhtikäs mihinkään. Siksi meidän on tämä asia ratkaistava äänestämällä, niin kuin joka paikassa yhteiskunnassa tehdään, ja neuvoston on hyväksyttävä tämä ja tunnustettava se ja tehdä samalla tavalla mieluummin aikaisemmin kuin myöhemmin. Nyt haluaisin ottaa puheenvuoron takaisin puheenjohtajalle. Ja todella, todella toivon, että neuvosto haluaa kuunnella, eikä vain kuunnella, vaan myös välittää tämän viestin – alamme hieman tässä talossa kyllästyä tähän touhuun. Oh, that's a very clear um, message which the president. Viesti tulee varmasti selväksi ja puheenjohtajavaltio voi lähettää sitä eteenpäin neuvostoon. Sitten uudelleen sijoittamiskehyksen esittelijä Maalin Björk. Maalin, ole hyvä. Chair, uh... Kiitos puheenjohtaja. Niin, niin kyllä kollegat ovat sanoneet tämän hyvin selvästi ja esittäneet vahvasti nämä kantansa. Haluaisin vain toista, mitä sanovat, eli ulisettamisasioista vastaan ja odotan innolla neuvottelun aloittamista trilogeja 13. päivä joulukuuta. Mutta, kuten täällä sanottiin, kun Angel on sanonut, täällä olemme sitoutuneet työstämään pakettina ja tähän työhön tultiin, turvapaikkapaketin tultiin hyvin sitoutuneina ja myös siinä mielessä, että halutaan johdonmukaisuutta, haluamme johdonmukaisuutta, otamme tämän hyvin vakavasti – Sille pitäisi olla täysin toimiva turvapaikkajärjestelmä. Ja ilman kaikkia näitä osasia meillä ei tule olemaan täysin toimiva turvapaikkajärjestelmä, ja silloin epäonnistumme, jätämme pulanne, jota edustamme täällä, ja sitten emme täytä sitä, mitä lupasimme. Ja olemme huolestuneita Dublin asetuksesta siitä, että se menee eteenpäin. Tämä on yksi avainasioista. Emme voi hyväksyä sitä, ettei edistytä. Cecilia sanoi tämän jo, mutta toistemme tätä, olemme hyvin huolestuneita. Ja kun sanon johdonmukaisuus, niin no tätä sanaa toistellaan, mutta en usko, että, johdo, että neuvosto on johdonmukainen. Me olemme johdonmukaisia. Me olemme, haluamme täysin järjestelmän tai järjestelmä ollenkaan neuvosto sanoo, että voidaan viedä eteenpäin näitä ajatuksia, jotka ovat vähän kiireisiä, koska se on johdonmukaista meidän mielestämme, mutta se ei ole meidän mielestä ok. Ei ole ok, että näin tämän vain esimerkiksi Eurodac-kysymyksiä, jossa on myös vastustelija näin, että neuvottelut eteenpäin hyvin nopeasti. Ja vasten kokous on kymmeneltä illalla, se ei ole ongelma, mutta se on ongelma, jos ei ole sitoneisuutta, sitten on täysin toimiva turvakkajärjestelmä muilta osin, joten ei ne tällaisen menettelyyn suostuisi. Ehdotuksessa, äh, jotka neuvostolla vielä eteenpäin, se laskee ruokahallon muissa ehdotuksissa, pitäisi olla hyvin huolissamme tästä kokonaisuudesta prosessissa, joten odotan innolla sitten että neuvosto vie muitakin kysymyksiä eteenpäin, jotta saadaan täysin toimiva prosessi ja järjestelmä. Kiitos. Thank you very much again. Kiitos. Taas hyvin selvä viesti. Seuraavaksi Sofi Intervelt. Sofi vastaa vastaanotto-olosuhteet direktiivin uudenlaatimista. Um, kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja ja kiitoksia myös komission ja neuvoston edustajille Ymmärrän, että olette tietysti vain viestin tuojia, poliittisten mestareiden viestin tuojia, mutta olen aivan samaa mieltä siinä, mitä edelliset kolme puhujaa ovat sanoneet. Minusta hämmästyttävää on se valtava kontrasti tämän erittäin hitaan tai miltei olemattoman edistyksen suhteen EUn niin turvapaikkapolitiikassa ja se valtava vauhti, jolla neuvosto kykenee solmimaan sopimuksia diktaattoreiden kanssa ja muiden omituisten hallintojen kanssa. Turkin kanssa sopimukset tehtiin ihan silmänräpäyksessä ja me olemme odotelleet neuvoston kantaa tästä asiasta vaikka kuinka pitkään, puolitoista vuotta jo. Jäsenvaltiot ovat päättäneet käyttää satoja miljoonia, jopa miljardeja näiden epäonnistuneiden valtioiden tai diktaattorien tai sortohallitusten tukemiseen ilman minkäännäköistä ongelmaa, mutta ei kyetä edistymään turvapaikkapolitiikassa, joka muuten on jo olemassa. Jäsenvaltiothan eivät vain halua sitä täytäntöönpanna. panna ja se, mitä tässä nyt pyritään tekemään, on se, että pyritään parantamaan järjestelmää ja toivomaan, että jäsenvaltiot sitten itse asiassa täyttävät sitoumuksensa sillä periaatteessa. Jäsenvaltiothan nyt rikkovat perussopimuksia. Eivät ne täytäntöönpane turvapaikkapolitiikkaa ja ne eh, esittävät, että kyseessä on edelleenkin yksimielisyyspäätökset. Näinhän sopimuksessa kuitenkaan sanota. Ja ehkä pahinta tässä on se, että te petätte kansalaiset aivan täysin. Kuten Cecilia Wikström sanoi, kansalaiset odottavat Euroopan unionilta tuloksia. No parlamentti antaa niitä tuloksia, Euroopan komissio myös. Kansalliset hallitukset eivät. Enää no, tämä nyt ihan selväksi, ketä tässä tulee syyttää. Kansalliset hallitukset ovat niitä, jotka eivät onnistu. Ne kääntävät selkänsä Euroopan kansalaisille. Miksi ne näin tekevät? Siitä syystä, että ne pelkäävät kansalaisia. Mutta arvatkaapas mitä? Suuri enemmistö Euroopan kansalaisia ottaa mielellään vastaan pakolaiset ja turvapaikanhakijat. He haluavat vain tietää, että me itse asiassa kykenemme hallitsemaan tilanteen ja kyllähän me voimme, kyllä me onnistumme siinä. Minä olen todennut tämän ajan. Me olemme rikkaimmat ja vaurain manner koko maailmassa. Meitä on yli 500 miljoonaa kansalaista. Onnistummeko tässä? Kyllä. Se täytyy osoittaa kansalaisille. Toiseksi, kansalaiset haluavat tietää, ettei pakolaisten maahantulo millään tavalla vaikuta heidän omiin mahdollisuuksiinsa ja oikeuksiinsa. Ja he ovat aivan oikeutettuja äh, tuntemaan näin, mutta kansallisten hallitusten tulisi varmistaa se, että kansalaisilla on käytössään työpaikat, asunnot, terveydenhuolto ja kaikki muu. Eli lopetetaan nyt tämä pelleily minä näen kyllä, että jäsenvaltiot tässä vain vitkuttelevat ja samalla meillä on tällainen hirvittävä sähläys käynnissä, jossa rakennetaan Eurooppa-linnoitusta. Sitä kyllä jaksetaan rakentaa. Miksi sitä ei lopu? Tämä on ihan pelkkää pelleilyä, pelkkä fasadi, pelkkää symbolista toimintaa. Se ei ole totta. Käytetään aika siis siihen, että viedään eteenpäin niitä asioita, jotka ovat esillä, esitetään oikea, todellinen, tehokas maahanmuuttopolitiikka, joka pohjautuu myös meidän omiin periaatteisiimme. Ja lopuksi tämä pakettilähestymistapa olen aivan samaa mieltä siinä, mitä edelliset esittelijät totesivat. Me äänestämme tästä pakettina. Ei tässä mitään muuta tapaa ole. Paketti ei kuitenkaan ihan selvennyksen vuosi, vuoksi vaan merkitse sitä, että tässä nyt jotenkin nämä kriteerit heikkenevät Nämä, me haluamme sellaisen politiikan, joka on tehokasta, inhimillistä ja meidän omien standardiemme tasolla. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi Jean Lambert. Thank you, President, and I agree, of course, with my... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen tietenkin hyvin pitkälti yhtä mieltä siitä, mitä kollegat täällä juuri sanoo, sanoivat. Olemme tässä yhdessä tätä prosessia käyneet läpi ja olen yrittänyt kuvitella, että mitä jäsenvaltiot oikeastaan loppujen lopuksi tästä haluaisivat saada irti. Ja kyllä tämä vielä on jäänyt aika epäselväksi tämän kokonaispaketin osalta. Toki täällä on ongelmia, jotka pitää ratkaista, mutta kuten Sofi juuri sanoi, ei se tarvi, tarkoita sitä, että pitäisi siitä panna takapakki standardeissa. Ja on aika ihmeellistä, että jäsenvaltiot laittavat tänne paljon lausekkeita, jossa on tällaisia saattaa sanoja. Asetuksessa kyllä tässä erikoisesti toimitaan. Tämähän on tilanne, jolla pyritään parantamaan jäsenvaltioiden tilannetta ja erityisesti pyritään parantamaan näiden hakijoiden tilannetta. Minulla olisikin tässä kysymys siitä, onko tässä nyt johdonmukaisuutta, kun ajatellaan, että Äh, tunnustavatko jäsenvaltiot sen, että nyt rangaistaan eteenpäin liikkumista sen sijaan, että kannustettaisiin pysymään samassa paikassa muuttamalla Dublinin järjestelmää ja keskittymällä siihen, että järjestelmä tuottaisi hyviä tuloksia, niin että se olisi rehe, reilu, tehokkaas ja nopea järjestelmä. Tämä toimisi kannustimena olla liikkumatta. Ymmärrän kyllä, kuinka jäsenvaltiot tuntevat solidaarisuutta Mm, hyvän hallinnon puolella. Me olemme tässä tätä johdonmukaisuutta katsoneet. Se liittyy muun muassa tämän alaikäisten tapauksen. Se on hyvin tärkeää, mutta tiedämme, että operatiiviset näkökohdat nykyjärjestelmässä ovat todella kauhistuttavia. On paljon nuoria, jotka voisivat liikkua eteenpäin, mutta ne eivät liiku, koska jäsenvaltiot eivät saa tätä hommaa kasaan, enkä ollenkaan ole vakuuttunut siitä, että annettaisiin lisää vastuuta EASOlle edelleen auttaisi, koska meillä on edelleen järjestelmä, jossa muutokset ovat epäselviä. Ei tämä ole varmaan järkevä tapa toimia, kuten täällä komission ehdotuksessa mainittiin. EASO tarvitsee, EASO-virasto tarvitsee lisää resursseja tämän tiedämme kyllä. Budjetti ei ole vielä riittävä on myös vaikea pyytää merkittäviä muutoksia virastolta, jos ei ole selvää, millaiseksi lainsäädäntö muodostuu jatkossa. Sitten mitä tulee jäsenvaltioiden väliseen solidaarisuuteen, olisi kiinnostava kuulla neuvostolta. Näyttääkö siltä, että solidaarisuus on lisääntymään päin vai onko meillä edelleen pieni määrä vastahakoisia valtioita, jotka eivät halua ryhtyä mihinkään solidaarisiin toimiin ja toisten kanssa eivätkä halua tällaista kaiken kattavaa järjestelmää. Me varmaankin ajat, ajattelemme, että tiedämme, mitä nämä maat ovat, mutta jos meillä olisi tämä selvänä, voisimme paremmin tehdä työtä kollegoiden kanssa niin, että kentällä asiat muuttuisi. Niin kuin täällä muut sanoivat, että jäsenvaltioiden varmasti varmi, jäsenvaltioiden tulisi tunnustaa, että, että kansalaiset kyllä tekevät oman osuutensa, niin kuin aikaisemminkin ovat tehneet. Kiitos Jean, sitten edustaja Wienberg. Tack ordförande och tack till... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komissio ja neuvostolle myös. Tämä oli hyvin mielenkiintoinen tilannekatsaus. Ja minulla on nyt enemmän kysymyksiä kuin minulla oli ennen sitä, joten moniin asioihin pitää vielä puuttua. Kuulimme, että tämä on poliittisesti tärkeä kysymys, se on totta. Jäsenvaltioissa erityisesti ne, jotka haluavat, tai ne, joille poitan tässä kiintiöitä, niille tästä on tulossa valtava vaalikysymys erityisesti Ruotsissa – komissio puhui harmonisoinnista, no en nyt mene siihen sen enempää, mutta tässä on tärkeitä kysymyksiä, joita on ratkaistu harmonisointi olosuhteissa ja vaatimuksissa esimerkiksi mikä jäsenvaltio, tulemaan lähtökohta, Romanian olosuhteet vai, vai Ruotsin olosuhteet. Tässä on valtavasti eroja, ja mitä tulee Dubliniin ja uudelleen sijoittamisiin. No kun on tämä raja-arvo, joka ylittyy. Eli jos maassa tuo määrä ylittyy, no me, me Ruotsissa on otettu paljon henkilöitä vastaan, 100 000 on tulossa Ruotsiin tällä hetkellä. Otetaanko se huomioon vai tulisiko Ruotsille tuo lisätaakka tuon ylärajan yläpuolelle, joka on siis pakollinen kiintiö. No emme tule kestämään tuon tyyppistä tilannetta. On niin paljon kysymyksiä, joihin pitää vastata tuon kysymyksen ympäriltä, jotka ovat epäselviä minulle. No se siitä, mutta sitten rahastot, neuvosto ja komissio puhuivat jäsenvaltioista, jotka eivät ota vastaan maahanmuuttajia. Onko tässä nyt Portugan kanssa sitä, että monet jäsenvaltiot saattavat pohtia sitä, miten Tästä tulee suuri kysymys niille, jotka haluavat poistua EUsta. 78 maata ei halua tätä. Oletteko pohtineet sitä, mitä ihmiset ottavat noista valtioista? Ja mielenkiintoista pohtia näitä kysymyksiä. Kiitos. Okay, thank you very much. Kiitos. Ennen kuin annan puheenvuoron takaisin herra Ryanille ja puheenjohtajavaltion kollegoille. No, tässä on koettu deflaatiota, joka on ilmiselvää näissä tilanteissa, kun puheenjohtajavaltio raportoi takaisin. Ei tässä nyt valtiota mainita nimeä tätä menestyskohtiin, niin joten ei nyt nosteta odotuksia turhaan, mutta poliittinen asia tässä on, että kaikki esittelijät ovat, no puhun tästä, mutta myös lisäksi myös tämä määrittelydirektiivi, ja niin se on varmasti täysin sama, eli me näemme tämän paketti lähestymistapana, joten tässä on selvä ero se vielä, mitä tapahtuu virastoja ja erota kysymyksiä muissa ehdotuksissa. Se on ihan ilmiselvää. Tässä on selvä jako ja paketti pitäisi säilyttää eikä normeja saisi vesittää. No ette varmastikaan kerro, mit, mitä jäsenvaltiot tekevät tässä erikseen, mutta puheenjohtajavaltio ei varmaankaan tästä normaalista tule poikkeamaan, mutta haluan tämän poliittisesti selvän viestin eteenpäin ja tulemme sitä viemään eteenpäin mu- muillakin tavoin. Ja Dublin suurin tärkein kysymys, no, siinä viestikin on tullut selväksi se siis Wikströmin osalta. Eli paketissa normeja ei saa alentaa ja sitten on tämä selvä ero, miten näitä kahta asiakokonaisuutta on käsitelty verrattuna muihin. Monet ovat kokeneet sen, mitä tapahtunut turvapaikkapaketeissa viime mandaateilla, kun täytäntöpano on ollut ja siitä on seurannut ongelmatilanteita. Jos nyt jäsenvaltiot vievät tilannetta eteenpäin ja jo, jos ne nyt haluavat kansallisten luottamuksen, niin pitää kunnioittaa tätä tilannetta. Tietysti olen nyt ilmaissut, miten vakava tilanne on, mutta herra Ryan ensimmäisenä jos voitte. No, tuo oli äänimerkki siitä, että aikani ylittyi. No te ehkä, herra Ryan, haluatte jatkaa tästä. Monet astutiimi selviää, mutta yrittäkääpä vastata nyt ja reagoimaan esittelyiden kommentteihin. Kiitos. Herra Ryan. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittelijöille näistä puheenvuoroista. Yleinen viesti tuli kyllä selväksi. Ymmärrämme, että Euroopan parlamentille näitä asioita, nämä asiat nähdään pakettina. Wikströmin puheenvuorossa näin jotakin avoimuutta sen osalta, että ehkä tämä viraston osoittaa mandeetta sieltä sinne nähdä eri valossa komission näkökulmasta. Rohkaisisimme vahvasti toimintaa tähän suuntaan. Ehkä olisi hyvä vielä tässä korostaa sitä, että uskomme, että uudesta virastomandaatista tulisi e, selkeitä etuja, jotka voisi realisoitua jo lyhyellä aikavälillä, kun ajatellaan operatiivista tukea, tai virasto voisi antaa jäsenvaltioille – ja se saisi lisää resursseja käyttöönsä ja se voisi ottaa tiettyjä toimia valvontaviranomaisena itselleen, jotta voitaisiin varmistaa, että jäsenvaltiossa asianmukaisesti täytäntöön pannaan lakia. Mutta mm, tämä muuten tämä pakettilähestymistapa kyllä, kyllä tuli ymmärretyksi. Sitten tässä oli huomioita, joita useat teistä esittivät, jotka koskivat sitä, että perussopimuksessa säädetään määräenemmistä äänestyksestä ja keskustellaan siitä, tarvitaanko konsensusta. En ole poliitikko, joten en voi mennä sen pidemmälle kuin mitä, mikä on toimielimeni yleinen kanta tässä, mutta varmaan kannattaa sanoa, että ei ole mitenkään yllättävää, että näin keskeisessä eksistentiaalisessa ja tärkeässä arkaluontoisessa asioissa neuvosto tekee kaikkensa pyrkiessään saavuttaa konsensuksen jäsenvaltioiden kesken. On aivan selvää, että kun ajatellaan järjestelmän tulevaa täytäntöönpanoa ja kestävyyttä sen osalta, mitä on sovittu, niin kyllä todella kannattaa pyrkiä mahdollisimman laajaan konsensukseen, joten tässä mielessä ei ole varmastikaan mitenkään yllättävää, että tähän on mennyt näin paljon aikaa, kun tämä on niin vaikea. Tämä on tietenkin itsestään selvää, mutta ehkä tätä on vielä syytä korostaa, emmekä tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Sitten aivan vielä lopuksi se, mitä edustaja Lambert sanoi tällaista erilaista viestistä jäsenvaltiosta päin koskien näitä standardeja – ja kunnianhimon tasoa harmonisoiden osalta. Tämä on varmasti totta, mutta olemme kyllä nähneet eh, ihan positiivisessakin mielessä joitakin merkittäviä eleitä jäsenvaltioita koskien tätä lisättyä harmonisointia. Ei tämä ole ehkä aivan universaalisti totta, mutta voidaan verrata jäsenvaltioiden asenteita tänään. Ja 18 kuukautta tai kaksi vuotta sitten kyllä tässä tällainen harmonisoinnin logiikka on hyväksytty paljon laajemmin kuin mikä tilanne oli aikaisemmin. Kiitoksia. Okay, thank you very much. Um... Kiitos. Niin, yritti varmaankin sanoa, että no, yritätte auttaa ja sanoa, että neuvostoon pitäisi pohtia konsensusta ja persoonuksessa lukee etuenemmistö, mutta sanotte, että jos nyt ymmärsin oikein, että heidän pitäisi olla niin joustavia kuin mahdollista tämän huomioon näiden aiheiden tärkeys ja valtava määrä sitä yritätte sanoa, ettekö niin. Sillä, jos yritetään saada konsensus jäsenvaltioiden välille tässä, niin no, tässä voitaisiin olla ihan ajasta ikuisuuteen, jos haluttaisiin, mutta että sanoa, että tarvittaisiin joustoa tai uudenlaista ajattelutapaa, kun nyt pohditaan sitä, miten valtava työtaakka on. Onko tämä oikein? I, I think, I think it is... Niin kyllä tämä on ihan oikein. Tietenkin komissiossa olemme erittäin tietoisia siitä, mitä perussopimuksessa todetaan, siitä kuinka lainsäädäntöä pitäisi hyväksyä, että tässä pohjana on määrä enemmistö. Mutta mielestäni on hyvin tärkeää toimia tässä sellaisella tavalla, että toimittaisiin mahdollisimman vähemmän jakolinjojen muodostaan. Kyllä tässä on tehty kaikki niin, että on pyritty pääsemään sopimukseen, joka olisi mahdollisimman laaja. Tämä on varmasti aivan luonnollista, erityisesti ottaen huomioon arkaluontoisuus, niin ei ole mitenkään yllättävää, että neuvostossa tällaisen pyritään. Yeah, I, I think I get it. So... Taisin ymmärtää, eli Dublinin kohdalla ei ole yllättävää, että näin on käymässä, mutta se on niin tärkeää, että välttämättä tarvitaan ullaista ajattelutapaa ja pitää pohtia konsultaatioita, muuten ei päästä perille loppuun asti. En tiedä, miten tämä nyt käännetään, mutta en ymmärsin ja Sippel, työjärjestyspuheenvuoro vai? Only one cent. Ei, ihan vain yksi lause. Kyllä, voisin olla samaa mieltä, että kannattaa pyrkiä löytämään, eh, saman kaikki jäsenvaltiot mukaan. Mutta minusta me teimme sen jo tämänhetkisessä turvapaikkapaketissa, eikä sitäkään ole täytäntöön pantu. Eli tämä perustelu minusta ei ole validi. I am being a bit pedant. Niin tämän takia on näin pedantti, koska no, osa täällä on veteraaneja tälle sotkulle, tai no käytä mitä sanaa tahansa, mitä nyt on käymässä läpi, tämä koettu aikaisemminkin, niin ei ole täytäntöön totta, että esivaltat eivät tätä huomioineet lähestulkoon ollenkaan. Se on ehkä seurausta sille, että kaikki vain kumileimavat jotain, mitä eivät kuitenkaan pane täytäntöön. No joka tapauksessa tämä sanoa ikuisesti olen pahoillani, niin että käytän nyt aikaanne. Mutta nyt tuo tapa on tässä samanlaisemmassa ja sitten tätä sanovat, että se on perustana, mutta yritettävästi auttaa ja pohtia tapoja ja ehdotuksia siitä, miten päästään eteenpäin. Selvä. Sitten puheenjohtaja vaatii edustaja Rova Lyys, olkaa hyvä. Thank you very much, Chair, and thanks for all the... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kaikista näistä parlamentin kommenteista. Yritän tässä puheenvuorossani tänään ja kaikissa muissa versioissa, kun neuvostokaan ei ole koskaan todennut, että meidän tulisi odottaa Eurodac tai turvapaikkavirasto paketista ihan vain selvyyden vuoksi. Se oli komission puheenvuorossa, jonka komissio siis piti. Ja tässä mielessä neuvosto ei ollut siitä vielä keskustellut. Eli haluan korjata <clears throat> tämän, enkä että mitään väärää vaikutelmaa. Kun kuitenkin tätä asiaa nyt on työstetty ja olemme nyt työskennellyt tämän parissa jo viitisen kuukautta. Kyllä, jotkut osiot menevät nopeammin eteenpäin. Joissakin on helpompi päästä sopimuksen neuvostossa kuin toisissa. Se nyt on ihan vain käytännön kysymys, eikä se mikään strategia ole, että nyt pyritään juuri tämä ja tämä viemään loppuun. Meidän me puheenjohtajavaltiona viedä eteenpäin kaikkia, mukaan lukien Dublin, mukaan lukien kompromissien etsintä. Eli tässä mielessä Kyse on nimenomaan siitä, että jotkut asiat vain ovat monimutkaisempia ja hankalampia kuin toiset. Oletan, että ymmärrätte tämän, koska teillähän ei ole myöskään mandaattia APR. Ja kaikkihan palaavat siihen sitten loppujen lopuksi, sillä 27-28 eri järjestelmää ja niistä yhden tekeminen Aivan, aivan kuten edustaja Winberg totesi, mihin tämä standardi asetetaan, mitkä jäsenvaltiot otetaan sen pohjaksi, se on hankalaa. Ja varmaankin tänä keskiviikkona toivottavasti sitten voimme päästä tässä vastaanotto olosuhdedirektiivissä päätökseen. Paljon työtä on jo tehty, sitä täytyy jatkaa, mutta Ja olemme todella kiitollisia myös parlamentille siitä erinomaisesta työstä, joka on tehty meidän puheenjohtajakautemme aikana. Kysymys ei ole siitä, että tämä olisi jotenkin strateginen lähestymistapa, että pyrimme viemään mukaan yhtä asiaa eteenpäin, mikä muita. Se ei pidä paikkaansa. Esittiin kysymys siitä, haluaako neuvosto joutua tilanteeseen, jossa komission täytyy vetää ehdotuksensa pois. Ei. Me teemme joka päivä, joka viikko hommia. Meillä on paljon ko- kokouksia. Ja tässä mielessä tehty edistys on ollut merkittävä. Ja tietysti on tärkeää, että mennään eteenpäin vielä tulevaisuudessa. Kuitenkaan se, että huomiota sitä, mitä on jo saatu aikaiseksi, missä on saatu muita kohtia esille. Emme me katsele pelkästään sitä, mitä olemme tehneet, vaan mitä meillä vielä on tehtävää. Eli käytännön täytäntöönpanon kannalta varsinkin komissioehdotuksethan eivät ole mitenkään täydellisiä. Varmasti olette ymmärtäneet, että komissioehdotukset eivät ole täydellisiä, eli meillä on paljon epäjohdonmukaisuutta tässä, jota täytyy korjata. Ensin meillä on temaatin lähestymistapa, nyt meillä on tämä työ, jota tehdään nyt. Tässä mielessä se, että saamme aikaiseksi järjestelmää, jota todella voidaan käyttää, ja että jäsenvaltiot ymmärtävät, mistä sovitaan, mehän kaikki tarvitsemme näitä keskusteluja ja niihin kuluu aikaa, mutta loppujen lopuksi sitten Tavoitteena on se, että saadaan parempi järjestelmä, inhimillisempi, tehokkaampi järjestelmä, joka on myös sitten kriisin sietokykyinen. Me työskentelemme koko ajan ja koko ajan se saadaan, saadaan tehtyä, eli älkää sitä huomiota. Kiitos, niin järkyttävä uutinen siitä, että kaikki komissatukset ole täydellisiä. No, herra Ryan saattaa myös olla järkyttynyt tästä, mutta no, on ollut täällä ikuisesti, joten kommentoisin vain sitä, että tämä ei nyt ole puheenjohtajavaltion syytä, vaan jäsenvaltioiden syytä, että on kontrasti näiden kahden asian välillä. Sen on tehdä selväksi, ettei nyt kaikkea syytä, tai ei nyt tehdä virosta syntipukkia täysin. Tässä pitää nyt osoittaa jäsenvaltioita, jotka ovat fyysisesti täällä, te olette täällä fyysisesti. Ja me olemme kyllä tietoisia siitä, että tässä on kokeneita, jotka käyttävät täällä, jotka ymmärtävät nämä tekniset erot ehdotusten välillä, jotka ovat aikaisemmin, että osa etenee nopeammin tai hitaammin. Tässä on myös ehkä poliittisia syytä miksi osa etenee nopeammin, osa hitaammin. Olemme tässä tietoisia. Ja edustaja Lambert hoiti kysymyksiä aikaisemmin. Ja, no täällä on melko iäkkäitä ihmisiä, jotka näitä ovat hoitaneet, että minä mukaan lukien. Joten olkaa nyt selviä. Lähetämme poliittisia viestejä, jotka, joita ei saisi vesittää esittelyt ystävät niitä, kiitos siitä. Ehtivät mä hyvin selvästi. Hienoa, että pääsivät paikalle maanantai päivänä. tämän kiireinen päivä kaikille. Kiitos esittelyjä, jotka puhuivat siis näistä etuksista. Ja nyt haluaisin myös kiittää heitä kovasta työstä. Libivaliokunta. valiokunta ja Kiitos valiokunnan sihteeristölle ja kaikille, jotka ovat tehneet erittäin kovaa työtä yhdessä puheenjohtajavaltion kanssa. Olen kiittänyt heitä kolme kertaa, joten kiitos myös komissiolle. Tämä on hyvä aika sanoa, koska tässä on paljon etuksia tulossa ja käsittelyssä puheenjohtajavaltiollakin. Kyllä tältä valiokunnalta, joten kiitos kaikille. Mutta Hienoa, että esittelijät tämän poliittisen viestin ovat lähettää eteenpäin. Kiitos kollegat terveestä ja rehellisestä keskustelusta turvapaikkapaketista ja kiitos komissiolle ja puheenjohtajavaltiolle. Kollegat, nyt eteenpäin. Kohta neljä. Rikkomusmenettelystä nyt kuningaskuntaa vastaan. Kyseessä on vapaa liikkuvuus. Kollegat, oletteko valmiit seuraavaa kohtaa varten? Colleagues, uh, just for time reasons. Aikataulusyistä kollegat, koska on myös yliaikaa, olemme vähän myöhässä, koska annamme aikaa kollegoille saapua paikalle, joten aloitetaan seuraava kohta nyt. Eli rikkomusmenettely ja tähän liittyy myös vapaa liikkuvuus, nopea selvitys. 25. syyskuuta kutsuimme Euroopan komission edustaja valiokuntaan keskustelemaan kirjasta kysymystä, jota useat jäsenet ovat jättäneet rikkomusmenetystä UK vastaan, joka liittyy vapaa direktiivin soveltamiseen. Ja tähän kirjallisen kysymykseen ei saatu vastausta ajallaan, joten 134 työskentelyn artiklan mukaan komission tulee saapua valiokuntaan vastaamaan Liben ja mieltä, että vastaukset eivät ole tyydyttäviä tämän Dersaftan mukaan. Ja tuossa oli kutsua komission Jourova tänne, tarvitaanko lisätietoa näistä kysymyksistä. Komission Jourova ei kuitenkaan pääse tänään paikalle, mutta häntä edustaa Rova Marielle Boulanger, joka on yksikön päällikkö vapaa liikkuvuuden ja kansainvälisen yksikössä ja hän tarjoaa lisätietoa valiokunnan jäsenille, joten Rova Boulanger, olkaapa hyvä, voitte vastata. Thank you, Mr. Chairman. Um, I... Kiitoksia. en ole täällä sellaisessa asemassa, että voisin sanoa viekö komissio tuomioistuimeen tämän tapauksen, joka koskee asukkaiden oikeuksia, koskien ei-aktiivisia kansalaisia, tai tämän asian riittääkö NHSn osallisuus, voidaanko se ymmärtää kattavana sairausvakuutusturvana. Haluaisin aluksi todeta, että tämä pyyntö koskee ei-aktiivisia kansalaisia, että heillä olisi tällainen kattava sairausvakuutusturva. Tämä on asia, joka on vapaan liikkuvuuden direktiivissä 71b kohdassa mainittu tässä on kista siitä, onko niin, että yhdistyneessä kuningaskunnassa NHSn käyttäminen ja jäsenyys, voidaanko se katsoa kattavaksi sairausvakuutusturvaksi vai onko niin, että ei aktiiviselta kansalaiselta pitäisi vaatia yksityistä sairausvakuutusta? Komissio arvioi tätä tapausta edelleen. Olen täysin tietoinen, että teidän mielestänne tähän arviointiin on kulunut liikaa aikaa, mutta haluaisin kuitenkin sanoa, että jotta voisimme viedä tuomioistuimen kunnon asian, kunnolla pohjustetun asian, niin kaikki argumentit ja vasta-argumentit on tutkittava huolellisesti ja tämä edellyttää enemmän aikaa kuin alussa näytti. Nyt haluaisin mennä pidemmälle käsitellä kolmea asiaa. Ensinnäkin menettelyä, toimintapoliittista kontekstia ja rikkomusmenettelyn asia sisältää menettelystä. Haluaisin korostaa, että tämä rikkominen koske, kuuluu paljon laajempaan asiaan, joka liittyy siihen, onko, on, onko yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädäntö vapaan liikkuvuuden direktiivin mukainen – Tämä rikkomustapaus on vuodelta 2011 asia 2054 ja tässä on kaiken kaikkiaan yli 100 asiaa, jotka komissio on tunnistanut yhdistyneessä kuningaskunnassa sen jälkeen, kun tämä direktiivi astui voimaan. Vuoden 2009 jälkeen komissio aloitti 27 tutkimusta, jotka koskivat. EUn lainsäädännön täytäntöönpanoa yhdistyneessä kuningaskunnassa koskien EU kansalaisten vapaata liikkuvuutta. Kansalaisten valitukset koskien vapaata liikkuvuutta yhdistyneessä kuningaskunnassa muodostuvat 1,4 prosenttia äh, näistä äh, tapauksista. Tämä on aika monitahoinen asia. Komissio on toiminut siinä aktiivisesti tiivisesti on ollut yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisen säännöllisesti yhteydessä. Komissio on tehnyt monia toimia edistyksen asiassa. Komission tutkimusten edistymisestä EUn vapaan liikkuvuuden täytäntöönpanossa koskien EUn kansalaisia yhdistyneessä kuningaskunnassa on asia, josta on sovittu eh, yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten kanssa. Sitten tästä poliittisista yhteyksistä. Tämä on osa dynaamisia asioita. Sen jälkeen, kun 2006 tämä vapaata liikkuvuutta koskeva direktiivi astui voimaan ja kun se otettiin osaan yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädäntöä, se teki ensimmäisen eh, tämän transponointitoimen 19 kertaa, 1,5 tarkistusta vuosittain. Näin monta tarkistusta on tehty, 11 tarkistusta sen jälkeen, kun rikkomusmenettely aloitettiin vuonna 2011. Keskimäärin kaksi tarkistusta vuosittain. Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännön muutoksiin liittyy myös hallinnollisten ohjeiden muutokset, jolloin on aika vaikea täytäntöönpanna yhdistyneen kuningaskunnan EU-lainsäädäntö. Kuten tiedätte, tällainen, tällaiset ohjeet ovat hyvin tärkeitä rikkomusmenettelyissä. Sen jälkeen, kun rikkomusmenettelyt alkoivat vuonna 2011, tuomioistuin antoi viisi päätöstä, jossa tulkitaan EUn, EUn kansalaisten liikkuvuutta koskevaa lainsäädäntöä. siinä on tiettyjä ehtiä. EUn kansalaisten vapaa liikkuvuus ja, ja taloudellisesti ei-aktiivisten kansalaisten oikeudet, ja tähän liittyy tämä sairausvakuutus, ja toinen asia koski sitten näitä palavia kansalaisia. Nämä ei-aktiivisten EU-kansalaisten osalta on pyydetty, että perusteellisesti tarkastellaan taisiin oikeudellinen tilanne, erityisesti mitä tulee komission tulkintaan, josta on annettu perusteltu lausuntoja Yhdistyneen kuningaskunnan rikkomustapaus on perusteellisesti tutkittu komissiossa. Kesällä 2017 komission yksiköt ovat tätä asiaa käsitelleet säännöllisesti. Sitten viimeinen kohta, rikkomus, rikkomusasian substanssi. Komission on toimittava tässä oikeudellisesti vahvalla perustella. Meidän pitää tarkastella huolellisesti oikeuskäytäntöä koskien näitä EUn kansalaisia, jotka eivät ole taloudellisesti aktiivisia, mitä eu heillä kuitenkin on. Tuomioistuimen tapauksessa on eri asioita, jotka tässä mainitsen nimeltä. Yhden niistä komissio hävisi ja sitten keskenään on vielä tämä GUSA-asia – niin, kuten totesin, on tärkeää, että komissio varmistaa, että sillä on selkeä oikeudellinen peruste tässä toiminnassa. Tämänhetkisen oikeuskäytännön vaikutus näihin vaatimuksiin, joka pohjautuu tähän. Siltä perustalta voitaisiin sanoa, että jäsenvaltiot kieltäytyvät tarjoamasta taloudellisesti aktiivisille EU-jäsenille pääsyä sosiaaliturvan ja sairausvakuutuksen piiriin. Samalla niiden tulisi varmistaa se, että näitä henkilöitä ei estetä saada oikeutensa olella maan alueella kolme kuukautta ja myös saada kattava sairausvakuutus. Tätä tarkoitusta varten kansalaisten tulisi voida kytäyttämään osaa oikeasuhtaisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa he tavanomaisesti asuvat, kun puhutaan yhdistyneestä kuningaskunnasta. Riippumatta siitä, että ollaan sitä mieltä, että liittyminen NHS-järjestelmään ei merkitse kattavaa sairausvakuutusta, aktiivisessa työssä, työelämässä olevat EU-kansalaiset saavat tasaveroisen kohtelun. EU-kansalaiset, kun eivät joudu rekisteröitymään kansalaisuutta yhdistyneessä kuningaskunnassa. Ja koska he täyttävät ne vaatimukset, jotka kuuluvat kattavan sairausvakuutuksen kuulu- saamiseen, NHSan liittymiseen. Tämän ristiriita täytyy ratkaista vakaalta juridiselta pohjalta. Puheenvuoroni lopuksi haluaisin viittata Yhdistyneen kuningaskunnan esittämään kantaan artikla 50 neuvotteluissa. Sekä Yhdistyneen kuningaskunnan kannanottopaperissa vuodelta 2017 kesäkuulta, kuten myöskin viimeisimmissä julkaisussa, jotka koskevat hallinnollisia prosesseja. Tältä kuumalta 8.11. siis 2017 julkaistu yhdistynyt kuningaskunta toteaa, että se ei vaadi ja ei tarkista todisteita siitä, että taloudellisesti ei-aktiiviset kantalaiset on rekisteröity sairaanhoidon piiriin, jotta heitä voitaisiin pitää pitkäaikaisesti maassa asuvina. Kiitos sitten Intervelt kysymyksen laatia. I'm just, you know, listening to all the... Kuuntelin tätä esitystä ja nyt yritän miettiä, miltä tuntuu, jos on EU-kansalainen, asuu yhdistyneessä kuningaskunnassa, sitten saa kirjeen postilaatikkoon, joka sanoo, että teidät karkoitetaan maasta, koska ette ole täyttäneet CSI-vaatimusta. Miltä teistä tuntuisi, jos olisitte kuunnelleet tätä äskeistä puheenvuoroa? Otetaanpa sen nyt vaikuttaa eroa, eroa perheestä, lähtemään kotoa, menevät eläkkeen. Ja se on sitten EU, Euroopan komission vastaus. No alkupuheesta sanoisin, että ymmärrän, että Rova Boulanger on sanansaattaja eikä sanansaattaja saisi ampua, mutta tätä on käyty aikaisemmin ja sitten valiokunta vaati, että vastaus pitäisi saada poliittisella tasolla, joten missä on komissio ja komission jäsen? No, varmasti komission jäsen on kiireinen, mutta nyt paljon, niin tässä puhutaan 3,3 miljoonasta EU-kansalaisesta, joita Euroopan komissio pitäisi palvella. Ja tämä hänen vastauksensa, ihan tottako. Tässä puhutaan nyt ihmisistä, jotka ovat eksistensiaalisesti ahdistuneita tulevaisuudestaan. Ja se, mitä nyt saan, saan jos komissio kuuntelisi ehkä, hei, Minusta tämä vastaus on täysin. No en tiedä mitä sanoa enää. Aloitte rikkomusmenettelyn vuonna 2012, eli viisi vuotta sitten. Nyt sanotte, että edelleenkin tutkitte asiaa ja yritätte syyttää jopa UK hallitusta, koska se muuttaa lainsäädäntöä koko helkkarina. Ja no, samaa mieltä olen siitä, että brittihallitus on aivan sekaisin, mutta ei se nyt voi olla tekosyy. Teidän tulevana täytäntöön ei ole lainsäädäntöä komission täytyy tehdä tehtävänsä ja velvollisuutensa suorittaa. Ja ihan vakavasti tutkin näitä kysymyksiä vaihtoehdot, että komissio viedään tuomioistuimeen, koska se ei ole onnistunut toimimaan. Petätte EU-kansalaisten luottamuksen. Ymmärrättekö, mitä minä sanon? Kansalaiset on jopa ihmisiä, jotka maksavat teidän palkkanne. Who may be sorry, Chair parlamentin puheenjohtaja. Tässä on kyse toista ihmistä, jolla on ihan oikea ihmiselämä, joiden olemassaolo on tässä liipasimella. Tätä ei voida hyväksyä. Tässä ei kyllä puoluepolitiikasta puheenjohtaja pyönteitä. mitä tämä parlamentti tekemään tuota tämän eteen. Emme voi toistaa tätä puhe uudestaan. Täällä on nyt vihaisia turhautuneita komissiotoiminnasta toiminnasta ja siitä, ettei se toimi. Mitä tulemme tekemään puheenjohtajan? Before I take Mrs. Lambert, just... Ennen kuin edustaja Lambert päästään vauhtiin, niin vahvistaisin faktuaalisesti sen, tämä on nyt toinen keskustelu tästä aiheesta ja kutsuimme komission jäsenen keskustelvaten, joten faktat ovat totta, että tämä piti nostaa poliittiselle tasolle. Se on ihan faktaa tiedoksi muillekin kollegoille, mutta komission jäsen ei päässyt nyt paikalle, se on totta. Edustaja Lambert. Yeah. I mean, I, I certainly said... Olen tosiaankin yhtä turhautunut kuin Sofiikin täällä. Ja olen aivan tietoinen siitä, että meillä on tässä nyt monta asiaa tapahtumassa yhtä aikaa. Ensinnäkin nämä säännöt, jotka koskevat jäsenvaltioiden mahdollisuuksia vastata asioihin – kuka tahansa tässä parlamentissa on istunut vaatimusvaliokunnassa, tietää kyllä, että jäsenvaltiot voivat viivytellä silloin, kun ne eivät erityisesti halua vastata. Mutta sitten tähän liittyy myös poliittiset päätökset. Niitä on tehty ennastaan tässä, vaan muissakin asioissa. Komissio on ottanut askeleita taaksepäin eikä eteenpäin, kun kyseessä on ollut yhdistynyt kuningaskunta johtuen koko tästä kansanäänestykseen johtaneista tilanteista sitten kansanäänestyksestä. Sinänsä tietenkin täällä politiikkaa voidaan ymmärtää, meillä on politiikkaa, mutta mitä se tarkoittaa ihmisille kentällä? No se tarkoittaa, että ihmiset ovat suurissa vaikeuksissa. Me tiedämme, että tämä pakollinen kattava sairausvakuutusturva on ongelma erityisesti yhdistyneessä kuningaskunnassa ja se on ollut juuri yksi sellainen asia, jossa joka on aiheuttanut ihmisille valtavasti ahdistusta. Sääntöjä on muutettu, eikä niistä ole tiedotettu. Ei ainakaan kunnolla. Ei, ei ole näille yksilöillekin ainakaan yksittäisesti tiedotettu. Aina silloin tällöin saamme toimistossani yhteydenoton kattoa ja, ja sitten huomataan, että sääntöihin on tehty muutoksia ja sitten ihmisiin ei ole otettu huomio- yhteyttä ja ei ole nettisivuillakaan selkeästi näistä ilmoitettu, joten kyllä tätä on ollut aika vaikea seurata. Kyllä me todella, meidän tässä valiokunnassa on ilmaistava suuri huolemme komissiolle toiminnan puute. Ymmärrän kyllä, että asiat halutaan hoitaa kunnolla ja täällä on paljon monia muitakin asioita, mitkä kyllä ymmärrän, mutta Kyllä, jos tässä olisi reagoitu vähän aikaisemmin, niin se olisi ollut kyllä hyvä asia yhdistyneelle kuningaskunnalle ja jäsenvaltiolle, koska nyt seuraamme tätä yhdistynyttä kuningaskuntaa erityisessä tilanteessa. Se on nyt irtautumassa EUsta, on muitakin valtioita, joissa vapaan liikkuvuuden direktiivin täytäntöönpanossa ei kaikki jäsenvaltiot ovat toimineet niin kuin olisi pitänyt. Siitä on erittäin hyviä kertomuksia Libe-valiokunnassa. Aina kun komissio peruuttaa tai ei toimi, se on merkki muille jäsenvaltioille, että eipä tässä hätää teilläkään. Tämä ei ole hyvä, tämä ei ole hyvä asia hyvän hallinnon kannalta, jota kansalaisemme odottavat. Kiitos. Kiitos molemmille siitä, mitä sanoitte. Tämä on tunteikasta keskustelu, ymmärrän sen. Me olemme käsitelleet tätä kysymyksiä pitkään ja ymmärrämme tämän täysin. Mi- Puhuttiin potistasosta, jos entävät tästä niin oikeassa. Vastaus, joka komissiolta. No tämä pienen kautta, mitä me nyt voidaan saada tässä kohtaa. Ja tässä on kyse poliittisen tason keskusteltu, mitä nyt ottaa esille koordinaattorin kanssa. Eli nyt tätä voittaa esille tässä, kuten edustaja Lambert sanoi. Komission pitää toimia pyytämällä me tavalla ja täytyy varmistaa, miten tämä nyt saadaan uudelle korkeammalle tasolle, koska tämä on tärkeä aihe ja ansaitsee sen. Ja nämä kaksi edustajaa sanoivat hyvin selvästi, mistä nyt kenkä puristaa kentällä, mitä komissiota odotetaan. Eli jätetään tämä nyt tähän. Mutta tämän esille seuraavassa koordinaattorin kokouksessa ja koordinaattorit, jotka eivät ole täysin kartalla, voivat sitten tutustua tilanteeseen. Sofi, selvä. Nopeasti. Oh, yes, it's niin, tietysti koordinaattorit tekevät sen, mutta mitä ei se nyt ikinä sitten onkaan? No, voidaanko se hoitaa nyt nopeasti? Puolitoista vuotta on jo mennyt. Ihmiset eivät jaksa enää odottaa. Ei enää vitkutella tämän kanssa kuukausia. Vaan te, tehdään se heti. se kuudes päivä joulukuuta esityslistalle. Ja sitten ne varmistan, että kaikki ovat kartalla yksityiskohdista ja työstämistä suunnitelman kuudetta päivää varten, että päästään nopeasti eteenpäin. Selvä. Kiitos. Arvostamme tätä kovasti. Kiitos komissiolle läsnäolosta. Käsittelemme tätä seuraavassa koordinaattoreiden kokouksessa. Kiitos kollegat. Meillä on trilogit, johon pitää osallistua, joten edustaja Gall johtaa puhetta tästä eteenpäin. Kinga, kiitos. Ole hyvä. Kiitos. afternoon, colleagues. So let's, uh... Hyvää iltapäivää, hyvät kollegat. Jatketaan esityslistalla. Trilogit, eurooppalainen eh, matkustustietojärjestelmä ETIAS. Tässä minä itse olen esittelijänä, joten jos sallitte, niin sanoisin muutaman sanan tästä ennen kuin annan puheenvuoron sitten kollegoille. Eli komissio esitti ehdotuksensa, jonka avulla luotiin eurooppalainen matkustustieto ja lupajärjestelmää. Marraskuussa 2016 live-valiokunta äänesti parlamentin kannasta 19.10. Ja minä sain mandaatin seuraavassa täysistunnossa kolmikantaneuvottelun aloittamiseksi komission kanssa. Koska tämä vahvistettiin täysistunnossa, niin kaksi poliittisen tason trilogiaa pidettiin 25.10. ja 16.11. Ja meillä on seuraava kokous keskiviikkona, tänä keskiviikkona. Nämä kolmikanta-neuvottelut osoittavat, että jäsenvaltiot tietävät, miten tärkeä asia on kyseessä, miten etusijalle se pitää asettaa, ja ne ovat osoittaneet halukkuutensa kompromisseihin hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi. Haluaisin hyödyntää tilaisuutta kiittääkseni varjoesittelijöitä heidän aktiivista osallistumisestaan tähän kysymykseen. Tämän lisäksi kuusi kokousta on pidetty teknisellä tasolla meidän eri neuvonantajemme välillä, neuvoston ja komission välillä ja haluaisin kiittää myös avustajia ja muita neuvonantajia kaikesta siitä työstä, joka tässä asiassa on tehty. Se, mitä saamme nähdä näiden kolmikantaneuvotteluiden aikana tähän mennessä, on ollut se, että me omalta puoleltamme voimakkaasti puollamme tätä kysymystä ja pyrimme selittämään kantamme, puolustamaan tekstiämme Neuvostohan pitää tiukasti kiinni omasta kannastaan ja nyt komissiolta syntyy hyviä ajatuksia sen suhteen, mistä kompromisseja voitaisiin saavuttaa. Kaikki ongelmallisimmat kysymykset tähän mennessä ovat olleet matkustajien mukaan sisällyttäminen etiakseen. Pitäisikö etiasta pitää pelkästään maahantulona vai maahantulona ja maassa olemisena? Ja miten etiöksen tulisi toimia ja siihen liittyvät maksut, kuten myöskin tietojen säilytys. Toivon, että kykenemme pääsemään hyvin kompromisseihin, jotta sitten voi jatkaa tätä oman kantamme puolustamista. Ja kaikkein tärkeintä on ollut se, komiteatyössä ja nyt sitten kolmikantaneuvotteluissa on ollut se, että nämä kolme periaatetta ovat selviä. Yksi niistä on se, että Etiaksessa ei saa luoda huonompaa tilannetta kuin viisumilupamenettelyissä, eli Etiaksen ei pitäisi aiheuttaa huonompaa tilannetta kuin viisumihakeminen. Etias pyritään pitämään myös yhdenmukaisena maahantulomasta poistumisjärjestelmän kanssa, kuten myöskin SIS-järjestelmän kanssa. Ja olemme vaatineet sitä, että tässä ei tulisi ainakaan vaatia enempää kuin näissä järjestelmissä on vaadittu. Kolmas, mutta kuitenkin erittäin tärkeä periaate koskee sitä, että me emme saisi ylikuormittaa mekanismia niin, että sitä ei sitten voida ollenkaan käyttää. Ja koska tässä nyt ollaan vielä kompromissien haun alussa, toivon, että tämä hyvä mieli jatkuu kautta trilogien ja pääsemme kompromissiin, joka, jos se on hyvä, merkitsee sitä, että kukaan ei ole täysin tyytyväinen lopussa. Toivottavasti siis pääsemme siihen, kuten on ennakoitu kalenterissamme. Tässä oikeastaan kaikki tällä erää ja jos parannuksia tulee, niin varmaankin voin sitten palata tähän vielä hyvin uutisin myöhemmin. Ja. Oui, madame la niin, puheenjohtaja ja hyvä esittelijä. Taisin käyttää vähän väärää sukua tässä sanassa, niin Ranskassa se on aika monen polemiikka. Haluaisin kiittää teitä tästä työstä ja kaikkia muitakin, jotka ovat työstäneet tätä asiaa. On oikein hyvä huomata, miten tässä ollaan työtä tehty, vaikka omassa ryhmässäni niin meillä onkin joitakin aikamoisia erimielisyyksiä. Olen edelleen pahoillani siitä, kuinka meitä kiirehditään tämän tekstin hyväksymisessä, koska eihän tästä tule operatiivista kuitenkaan ennen vuotta 2020, joten kyllä tässä voitaisiin muutama ylimääräinen kuukausi käyttää niin, että saataisiin tehtyä kunnon työtä. Ei se tarkoita mitään vuosien lykkäystä. Mutta näyttää siltä, että komissio ja neuvosto eivät tätä hyväksy, vaan paketti on saatava valmiiksi tämän kauden aikana tämän puheenjohtajakauden aikana Etiaksen tarkoituksenahan on, niin kuten sanoitte, että ne henkilöt, jotka eivät tarvitse viisumia, ne, ne ovat tässä kohteena, siis kutsun tätä tällaisena low, tällaiseksi low cost viisumiksi. Olen näin yhtä mieltä siitä, mitä sanoitte. Nimittäin, että Etiaksen ei missään tapauksessa pidä johtaa siihen, että pyydettäisiin asioita, joita viisumi hakijoilta ei pyydetä. Muuten tämä menee ihan väärään suuntaan. On pidettävä huoli näistä kerätystä tiedosta, ottaen huomioon, että suurin osa näistä tiedosta nojautuu julistuksille, ilmoituksille. Enkä ymmärrä, miten tämä tuo mitään turvaa, että henkilö antaa ylimääräisiä ilmoituksia. Se vain lisää kerättävien tietojen määrää. Olen erityisen järkyttynyt neuvoston kannasta ja käsittääkseni komissio on tässä yhtä mieltä myös tässä vaiheessa ja se koskee transit äh, siirty- äh, kauttakulkumatkustajia, joten tämähän saattaisi määrätä paljon suuremmiksi äh, näin pyrkimyksenä on, tai tässä seurauksena on se, että ihmiset välttäisivät Euroopan käyttämistä kauttakulkualueena. Usein en kyllä taloudellisia argumentteja käytä, mutta minun mielestä tämä on niin järjetöntä, että en kyllä ollenkaan ymmärrä, mitä tällä, mihin tällä pyritään. Erityisesti tässä, tässä osuu seuraukset tiettyihin lentoyhtiöihin, varsinkin itään puolella haluan kiittää tästä tekstistä, mutta olemme sitä mieltä, että olisi tärkeää työ, tehdä edelleen työtä niin, että teksti olisi mahdollisimman järkevä. Eiköhän näin voida sanoa. Joskus vaikuttaa siltä, että, että tietyt tahot menettävät hieman järkensä, kun, tur, tava, kun taitoja kun tietoja kerätään, yritetään kyllä ikään kuin turvallisuutta parantaa, mutta yksilöiden turvallisuutta ei paranta kyllä, koska eihän näillä kerätyillä tiedoilla ole mitään muuta hyötyä muuta kuin, että ihmiset saatetaan e- turvattoman tilanteeseen. Tästä seuraakin se, kuinka tärkeää on käyttää suhteellisuutta tietojen keräämisessä ja säilyttämisessä. kysymyksestä vielä. Käsittääkseni tuomioistuimen oikeuskäytäntö pitäisi sovellettava ainakin kauttakulkumatkustajia varten. Minun mielestäni näin pitäisi toimia ja tätä meidän pitäisi korostaa. Kiitoksia. Thank you, Mrs. Vergi. Kiitos edustaja Vergia. Jolle ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, niin sanon tähän loppuun tiivistääkseni, että olemme samaa mieltä monista asioista, jotka otettiin esille. Tietysti on tiettyjä mielipideeroja, mutta toistaiseksi työ on ollut sujuvaa ja hyvää yhteistyötä on tehty. Toivottavasti se jatkuu. Seuraavat kolmikantaneuvottelut pidetään keskiviikkona. Katsotaan, missä päästään kompromisseihin ja missä komissio voisi laatia lisäehdotuksia. Kiitos, kollegat. Sitten sitten seuraava kohtaistuslistalla. Internetin hyödyntävä järjestäytynyttä rikollisuutta koskeva uhkakuva-arvio, nimittäin kuten tiedätte, joka vuosi Europol julkaisee tämän jokta kertomuksensa. Siihen kuuluu avainlöydöksiä ja tulevia uhkia ja suuntia verkkorikollisuuden alalla sekä suosituksia laivoilta viranomaisille, poliitikoille ja sääntelijöille herra Philip Aman Europolin kyberverkkorikoskeskukseen. Yksikön päällikkö esittelee meille tämän asiakirjan tänään. Tässä tarkastellaan myös verkkorikosmarkkinoita tavallisessa verkossa ja niin sanotussa pimeässä verkossa, joten tervetuloa herra Aman. Kiitos, että tulitte valiokuntamme kokoukseen. Saatte puheenvuoron, voitte esitellä – tämän kertomuksen. Teillä on 10 minuuttia. Sen jälkeen kuuntelemme edustajimme. Kutakuikin. Thank you, Mrs. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Livivaliokunnan jäsenet, että saan esitellä lippulaivahankkeemme, jokta kertomuksemme, eli järjestäytynyt rikollisuus verkossa – mikä tekee tästä erityiseltä tästä kertomuksen? No se on avain tuotteemiset tarjoaa laivotaviranomaisen näkökulman tilanteesta EU-ssa, joten eli laivotavirastot teostavat tässä mukana, mutta tässä on myös saatu alan toimijoilta tietoa ja akatemioita. Tämä on siis hyvin kattava kertomus. Siinä katsotaan alan haasteita ja uhkia. Sen pyritään ennakoimaan myös turvallisuutta seuraavana vuonna, tulevana vuonna ja mikä tärkeämpää se tarjoaa eri suosituksia päättäjille lainvalvonta mutta myös muissa kysymyksissä. Seuraava dia, kiitos. Miten tämä on koostettu yhteen, eli meillä on rakenteellinen prosessi, jotta saadaan noita tietoja tiivistettynä Europolissa. Silloin kyselyitä, haastatteluita, laivalvontaa, alla mutta myös akatemi, akateemisessa maailmassa. Seuraava dia. Now, what are the topics? Mitä aihealueita on katettu kertomuksessa? No, tässä keskitytään näihin kolmeen osalla, kuten tiedätte, eli että torjutaan lasten verosta vastaavaa seksuaalista hyväksikäyttöä, high-tech-rikokset ja maksupetokset verkossa, mutta tarkastelemme myös muitakin aiheita, jotka tähän liittyvät, kuten hyökkäyskriittisiä infrastruktuuria vastaan ja sitten haasteet, jotka liittyvät esineiden internettiin. Sitten massadatakin on tässä tärkeässä samasta, mutta myös katsotaan kyberverkkoturvallisuuden ja terrorismin yhteispiste. Tässä siis on paljon näistä käsitelty tässä kertomuksessa, joka on saatavilla verkkosivuillamme. Tämä alkoi 2014, viimeisen kertomuksen 17 versio julkaistiin syyskuussa ja se on myös verkkosivuillamme saatavilla näiden aiheiden lisäksi meillä on eksotisempia aiheita, niin sanotusti esim. viime vuonna tarkasteltiin kvanttikryptausta ja silti vähän aikaisemmin on katsottu muun muassa kysymyksiä robotiikkaa, miten saattaisi vaikuttaa laivaltavirmaisten työhön tänä vuonna, no koska tämä on hyvin ajankohtainen aihe, tarkasteltiin sitä, miten hakkeroidaan järjestelmiä Tämä oli liitteissämme. Eli katsotte sitä, mitä teknisiä mahdollisuuksia tässä on ja mikä sitten on oikeudellinen näkökulma tässä. Mitä voidaan tehdä, että puuttua näihin ongelmiin. Jos pitäisi valita kaksi tärkeintä asiaa tässä kertomuksessa, niin ne olisivat Mirai-bottiverkko. No se oli siis no, sen haittaohjelman nimi, jota käytettiin viime vuoden lopulla. Ja sen internetiä käytettiin hyväksi ja kameroita hakkeroitiin, joissa oli oletussalasana. Niissä tehtiin tällainen bottiverkko, jossa näitä laitteita hallinnoitiin rikollisten toimesta. Ja tämä oli suurimmista hyökkäyksistä, joita tehtiin verkkosivuja vastaan. Ja siinä kaadettiin muun muassa tämä verkkopalvelun tarjoaja USAssa. Olemme ennakoineet sitä, että näin tulisi käymään, mutta nyt on ensimmäinen vakava esimerkki siitä, että nämä esineet, joissa ei ollut kunnon suojausta, käytettiin tällaisiin tarkoituksiin. Toivottavasti kukaan teistä ei ole nähnyt tätä kuvaa laitteellaan, mutta jos te, koneeseen on tarttunut tällainen haittaohjelma, niin tällainen kuva olisi, nä- olisi verko- näytöllänne. Tässä siis näyttö on lukittu tällainen kiristyshaittaohjelma, no ehkä menestyksessä siinä mielessä, että no, jos otetaan kiristysosaa, mutta muuten hyvin tehokas, eli että se levisi hyvin. Ja se aloitettiin 2017 vuonna. Tämä on hyvin kuvaava esimerkki, mitä voi tapahtua, jos yhdistellään näitä eri komponentteja. Tässä on tämmöinen kiristyshaittaohjelma siis, joka levisi nopeasti. Kahdessa kuukaudessa oli näitä hyökkäyksiä ja sen nimi taisi olla Bad Rabbit, en keksin näitä omasta päästäni, mutta näillä nimillä näitä kutsutaan, mutta avainasema tässä on, että kiristyshaitta on yksi, avain, on yksi avainuhista tapauksessa. Tämä levisi nopeasti, joka teki sitä suuren uhan EUlle, mutta levisi myös EUn ulkopuolelle seuraava kuva. Tässä siis yleiskatsaus, jos ajatellaan näitä suuntauksia ja uhkia, niin kuin jo tässä on tunnistettu toistan. tämän siis laivaltaviranomaisen näkökulma, eli monet asiat tässä perustuvat siihen, mitä on raportoitu viranomaisille, kuten sanoin aikaisemmin. Alan toimijat ovat tässä myös mukana, mutta tässä on toisaalta myös eroja suhteessa, mitä akateemikot suhtuvat. Kiristysohjelmat ensinnäkin se on avainuhka, valitettavasti ongelma tulee vain kasvamaan. Todennäköisesti se tulee jatkumaan Tämä on yhteydessä esineiden internetin niin siihen, että on enemmän esineitä, jotka ovat verkossa. Ja kaikki näitä laitteita, välineitä sen saattaisiin, niin se vastaan saattaisi hyökätä. Toinen uhka, se, että IT-laitteita käytetään ikään kuin aseena. Tässä on hyökkäyksiä, jotka juuri kuvailin. 2020 mennessä olisi ehkä 20 miljardia verkkovälinettä. mutta arvioit sanovat, että luku olisi 100 miljardia tästä älylaitetta, joten hyvin suuria hyökkäyksiä saattaa myös tulla, joka koskettaa monia kuluttajia. Kuten ehkä tiedätte, paljon keskustella siitä, miten ongelma voitaisiin käsitellä, erityisesti kun puhutaan laitteiden kehittäjien kanssa, mutta totuus on, että monet laitteet ovat jo markkinoilla, joten täytyy vaikuttaa infrastruktuuriin ja tehdä siitä turvallisempi. Sitten lasten seksuaalinen verkossa Yksi avainuhista liittyy seksuaalisen pakottamiseen alakäisten osalta ja kiristämiseen, mutta puhun tästä lisää myöhemmin. Sitten tietoturvaloukkaukset valitettavasti, niitä tulemaan jatkossakin. No meillä oli äskettäin esimerkkiä tästä, että tätä pyritään helpottamaan muun tyyppisiä rikoksia myös. Pimeän verkon hyväksikäyttö, esimerkiksi Tor-verkon käyttö, on lisääntyvä uhka. Se on nostettu IOKTassa, myös SOKTassa, jos tunnette sen tämän SOKTA-kertomuksen. Tähän liittyy siis monia muitakin rikoksia. Nyt tulee myös uusia teknologioita ja sen myötä rikolliset katsovat, miten he voivat käyttää hyväkseen teknologiaa Eli huomataan myös, että rikolliset toimintatavat muuttuvat nopeasti ja mukautuvat uuteen tilanteeseen, uusiin teknologioihin. Ja se tarkoittaa myös sitä, että laivontaviranomaisten pitää myös reagoida. Konkreettinen esimerkki viime vuonna oli hyvä toimittaa tällaista haittaohjelmaa vastaan verkosta käyttävät, jolla pyrittiin infektoimaan tietokone ja tämän tuloksena tämä katosi kokonaan. Rikolliset reagoivat käyttämällä tällaisia käyttäjän manipulointitekniikoita ja spämmiä. Tämä on konkreettinen esimerkki siitä, että toimivat sitten maksupetokset. On näitä CNP-CP-petoksia. Edelleenkin noita CP-petoksia tietyissä maissa, kuten Yhdysvalloissa. Tämä saattaa liittyä sen, että hitaasti on ENB-standardit ottamassa käyttöön. Sitten on teknisiä juridisia haasteita, siitä lisää tietoa myöhemmin. Sitten nyt käsittelen näitä konkreettisempia esimerkkejä. No, aika ylittämässä jotenkin nopeasti läpi nämä tärkeimmät asiat, eli puhuimme kiristyshaittaohjelmista, Ne ovat äh, suurin haittaohjelman lähde. Ja tässä on myös näitä äh, maksuautomaatti, haittaohjelmia, pankkihaittaohjelmia ja muuta. Seuraava kuva. Verkossa tapahtuu seksuaalinen hyväksikäyttö lapsen osalta. No siitä puhuin jo. Kiristämisestä ja pakottamisesta Nämä no, mainitsin jo, mutta myös huomataan, että rikolliset äh, käyttävät myös olemassa olevia välineitä, joilla tätä materiaalia lähtevät toisilleen. nämä viestintävälineet tarkoittavat sitä, että rikolliset voivat tällä osa-alueella käyttää hyväkseen näitä kaupallisia välineitä. Mitä tulee lasten seksuaalisia käyttäjiin verkossa, no heillä on hyvät, hyvin korkeat turvastandardit, joten he, ovat, he käyttävät kryptausta ja muita palveluita hyvin tehokkaasti. Niin Servadia, No mainitsimme jo nämä CNP ja CP-petokset. Verkkokauppa on tästä kertoo voimakkaasti ja lentoyhtiöt. Tässä on ollut paljon menestyksekkäitä operaatioja ja valistuskampanjoita, joissa on puhuttu CNP-petoksista. Ne ovat ongelmia tietyissä maissa, koska hitaasti siellä on tuttu käyttöön nuo EMP-normit. Servadia. Eli pimeä verkko ja sen markkinat ovat läpi leikkaavaa uhkaa, horisontaalinen uhka. Se kattaa monet rikososalueet. Ei vain verkkorikokset, vaan myös perinteiset rikokset, kuten huumekaupan, laittomien varastettujen aseiden kaupan värnyt asiakirjat ja muut. Seuraava We talked about social Sitten puhuttiin käyttäjän manipuloimisesta, niin rikolliset käyttävät tätä esimerkiksi myös, jos on näitä hyvin hienostuneita hyökkäyksiä, niin askel on usein se, että käyttäjä manipuloidaan ja syytähän on se, että usein on helpompi ohittaa tämä inhimillinen osio kuin nuo muut osatekijät, joita nähdään myös, kun muutoksia tapahtuu laivaviraston taktiikoissa, että rikoiset edelleenkin luotettavasti siihen, että manipuloivat käyttäjiä. Pari sanaa kryptovaluutoista. No ongelmana siinä on se, että rikolliset käyttävät niitä, erityisesti bitcoinia, koska sillä on suurin markkinaosuus toistaiseksi ja sitten nähdään myös tai että rikolliset käyttävät muunkin tyyppisiä kryptovaluuttoja, jotka tarjoavat lisää enemmän anonymiteettiä ja suojaa. Seuraavadia. Jatkaisin näistä rikollisuuden toimintamallista. Niin 2014 oltiin me silloin kuvailimme sen, että verkkorikollisuus teollistuu, eli että jos halutaan tehdä verkkorikoksia, niin voidaan ostaa palveluita ja välineitä, joita tarvitaan siihen. Eli tämä malli, ikään kuin Crime Service Model, eli nämä, tämä on tarjolla pakettina rikollisille, mutta myös muille toimijoille. Mainitsin terrorismiyhteyden, no sellainenkin huoli on, koska nämä välineet ja palvelut ovat saatavilla eri toimijoille, Seuraava dia. Tässä yleiskatsaus juuri sitä teknisistä haasteista, joita kohtamme jos ajatellaan, se mitä tutkitaan ja, asta, ja astaan syyteeseen verkkorikoksia, yritämme pitää tämän yleisluontoisena. Nämä kuusi otsaketta ovat hyvin konkreettisia haasteita. Ensinnäkin tietojen menettäminen, tämä liittyy siihen, kun käytetään kryptausta muun muassa. Tämä liittyy kysymykseen, kysymyksiin kuuteen sen, että on ongelmia ikään kuin verkon viemärijärjestelmässä, jos nyt kuvaillaan, että rikolliset käyttävät hyväkseen näitä porsareikiä ja sienitietojen menettäminen. Tämä liittyy sen tähän pimeää verkkoa, kuten Toria. Tämä liittyy myös ver- pilvipalveluihin. Meillä ei ole kattavaa oikeudellista kehystä, kun ajatellaan verkkorikosten torjuntaa. Tämä liittyy myös kansainvälisen yhteistyön. Kaikki tiedätte, mitä haasteita tähän prosessiin liittyy. Jos ajatellaan sähköisen näytön pyytämistä virkaavun myötä, sitten julkis-yksityiset kumppanuudet, jos ajatellaan verkkorikosten torjuntaa, niin tai minkä tahansa rikokset, joita nykyään sillä useimmat niistä sieltävät digitaalisen osatekijän, joten pitää tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa – Tämä on ongelma, ettei ole standardoitua toimintatapaa, tuota mitä voi tehdä, mitä voi jakaa ja muuta. Ja lopuksi tulee laivavontaa ja myös muuhun, että miten tätä osaamista kehitetään, jotta verkkorikollisuutta voidaan torjua, että voidaan puuttua näihin uhkiin ja miten tuota viedään eteenpäin. Seuraava dia. No, tämä vaikuttaa siltä, että tilanne on hyvin synkkä, niin jos katsoo ulos ikkunasta, no olemme antaneet paljon esimerkkejä kertomuksessa, miten olemme tehneet yhteistyötä kumppanin kanssa, no myös tunnistaneet avainsuosituksia, asioita voidaan tarkastella, että voidaan parantaa kyberrikollisuuden torjumista, no, aloitetaan ennaltaehkäisytyö ja valistustyö, no parempi ennaltaehkäistä rikos kun se, että tätä tutkia. Ja meillä on nyt hyvin että valistuskampanjoita ja kampanjoita, on etäluomme tukea. Tämä Say No Sano Ei-kampanja, jossa tarkasteltiin seksuaalista pakottamista muun muassa sanotuista kertomuksessa myös avainuhaksi. Me perustellaan kertomukseen, mutta myös kertomuksen, joka tehtiin julkiseksi 11 minuutin laadukas video kaikilla jonkin ja kunkin videon päätteeksi. Näkee tuon yhteyspisteen, yhteystiedot esimerkiksi Alankomaissa, Itävallassa, Saksassa. Olisi nuo maakohtaiset tiedot, eli kehen henkilö voi ottaa yhteyttä, jos on ollut tuon tyyppisen rikoksen uhri. Mainitsin pimeän verkon. Se on yksi suurimmista haasteista. Siinä yritämme kumppaneiden kanssa EU-ssa ja muiden kumppaneiden kanssa ja myös EU, ei eu kumppanin kanssa sovittaa yhteen strategisen jolla voidaan käsitellä näitä rikoksia. Haluamme jatkaa strategista ennaltaehkäisevää lähestymistapaa, kun puututaan rikollisuuteen verkossa – Mainitsin aikaisemmin, että rikolliset ovat melko ketteriä myös verkossa. Tuon tärkeä suosituksemme on, no koska on tällainen kokonainen teo, teollisuus keskittyä niihin, jotka tarjoavat näitä palveluita verkossa, joilla voidaan rikollista suorittaa. Ja loppuun vielä korostaisin sitä, että Tarvitaan lisää sopivaa lainsäädäntöä, tarkoituksenmukaista lainsäädäntöä, yksi se, että osittain saaspantaisiin olemassa lainsäädäntöä kansalliselle tasolle, jotta siis suhteelliset, tehokkaat ja toimivat vastaukset verkkorikollisuuteen. Seuraava kuva. Yhteistyökoordinointi on avainusuudessa kaikin kuuden välillä ennaltaehkäisevästi. Seuraava dia. Siinä kaikki, kiitos. Well, thank you very much, Ms. Saraman. Thank you for the presentation. Kiitoksia. Kiitoksia tästä esityksestä. Kaksi esintä haluaa kantaa. Edustaja Stevens ja Albrecht. Ja edustaja Zippelkin vielä. Edustaja Stevens ensin. Kiitoksia edustaja Amman siitä, että tulitte tänne paikalle tänään kertomaan meille ja antamaan katsauksen ähm, tähän online-rikollisuuteen. Olisin esittänyt kysymyksen, pitääkö vielä mennä taaksepäin, että kuullut mitä sanoin? No aloitan uudestaan. Eli Haluan kiittää edustaja Ammenia siitä, että hän tuli paikalle tänään kertomaan tästä asiasta ja halusi antaa näkemyksensä online-rikollisuudesta Euroopan unionissa ja rinnakaisesittelijän ominaisuudessa haluaisin tiedustella, äh, että kun meillä on esimerkiksi neljä suurta äh, tietokantaa, millä voidaan välttää se, että äh, uploadataan jihadistista propagandaa onlineina. Minkälaisia kriteereitä tässä käytetään määrittelyssä? Ja kysymys on tietysti myös ähm, mielipiteenvapaudesta. Tämä on hyvin vaikea. Mitä EU voi tehdä tässä suhteessa? Ja valitan, minun on pakko lähteä. Peresyistä joudun lähtemään tältä paikan päältä. Sain juuri ilmoituksen. Thank you, Mrs. Stevens. Uh, Mr. Albrecht, please. Kiitoksia, Stevens. Sitten, äh, Stevens, sitten Albrecht. uh... Kiitoksia. Haluaisin kiittää myös äh, tästä koko esityksestä. Olen täällä. Teette erittäin tärkeää työtä ja toivon, että meillä on vielä mahdollisuuksia keskustella tästä hyvin laajasta alueesta ja täällä on paljon haasteita. Nyt haluaisin keskittyä yhteen asiaan. Haluaisin kuulla siihen teidän näkemyksiänne ja ehkä kuulen myös kommenttejanne. Asia koskee mahdollisuutta eh, sille, että, että nämä yhtiöt, joilla ei ole päätoimipaikkaa Euroopassa tai joiden tiedot on niin varastettu EUn ulkopuolelle, ne, niin haluttaisiin näitä tietoja käyttää käyttöön. Europol on tässä vahvasti mukana, samoin EUn jäsenvaltioiden viranomaiset, koska sitä, että voitaisiin äh, tutustua henkilötietoihin EUn ulkopuolella silloin, kun kyseessä on yhtiöt, joiden päätoimintapaikka on EUn ulkopuolella käyttämättä tätä MLET-menettelyä äh, asianmukaisessa etsintävaltiossa. Tuntuuko teistä siltä, että todella on tarve saada käyttöön nämä tiedot hyödyntämättä Amlet-menettelyä? Oletteko sitä mieltä, että Amlet-menettelyä voitaisiin parantaa, jotta näitä huolia voitaisiin häivyttää? Ja edelleen, onko teistä ongelma, että nämä Nämä, tämä tietenkin edellyttäisi vastavuoroisuutta kansainvälisessä lainsäädännössä ja näin ollen eh, pitäisi saada pääsy EUn e yhtiöiden ja EU-kansalaisten tietoihin samalla tavalla kuin tietoihin olisi pääsy EUn ulkopuolella. Kiitoksia edustaja Albrecht. Edustaja Zippel. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Puhun Saksaa ja valittelen sitä, että en voinut olla paikalla koko esityksen ajan. Äskettäin minulla on ollut mahdollisuus keskustella poliisiviranomaisten kanssa Saksassa ja siellä yksi ongelmista oli se, että tekninen asiantuntevuus verkkorikollisuuden torjumiseksi tai sen seuraamiseksi, mitä internetissä tapahtuu, onpa kysymys sitten tästä avoimesta verkosta tai tuosta pimeästä verkosta, niin sitä ei ole riittävästi ja tekniset mahdollisuudetkin ovat rajoitettuja. Ja en tietenkään halua mitenkään... Nyt haluaisin tietysti tietää, mitä tilanne on Europolissa ja miten kansalliset viranomaiset voivat tehdä. Onko teillä tässä sellainen vaikutelma, että jäsenvaltioissa ongelmat ovat tunnettuja ja voitteko te auttaa siinä, että nämä ongelmat tunnustetaan ja pohditaan sitä, miten ne voidaan hoitaa. Toinen kysymys koskee sitä, että miten moni käyttää tätä pimeää verkkoa. Mehän tiedämme, että näitä henkilöitä jäljitetään. Tekeekö Eurooppa myös tällaista jäljitystyötä vai onko se enemmänkin jäsenvaltioiden kontolla? Tiedän, että on olemassa sellaisia jäsenvaltioita, jotka lasten houkuttelun kohdalla internetissä, lapsichateissa ja niin poispäin pyrkivät ottamaan yhteyttä tämänkaltaisiin henkilöihin, jotka tähän pyrkivät. Toinen erittäin ongelmallinen asia mielestäni koskee rikollista sisältöä Viime viikkoinahan olemme saaneet nähdä esimerkkejä siitä, jossa täysin perusteettomasti on suunniteltu algoritmi, joka on toiminut tällä tavalla. Mikä teidän mielestänne on kan- käytännön lähestymistapa? Millä tavalla voidaan toimia palveluntarjoajien kanssa ja missä on se raja, jolloin poliisin täytyy ottaa asia hoitaakseensa, mikä on laillisen ja laittoman raja. Ja tämä salauskysymys sitten, pitäisikö meillä olla enemmän sellaisia tahoja, jotka suojaavat yksityisyyttä. Myös rikollisethan pyrkivät tällä alalla ja tiedän, että Europolilla ja muilla on ehkä uuden teknologian avulla älykkäitä tapoja puuttua tilanteeseen Äh, niin, että voidaan suojata henkilötietoja. Puheenjohtaja, kiitoksia. Edustaja Zippel. Nämä olivat sitten kysymykset. Olkaapa hyvä. Well, thank you very much. Kiitoksia tästä palautteesta. Haluaisin kiittää Libe-valiokuntaa tästä työ, tuesta työllemme. Haluaisin nyt yrittää vastata näihin kysymyksiin parhaani mukaan. Jossakin tapauksessa en varmaankaan pysty vastaamaan. Edustaja Sippelisestä voisin aloittaa. Mennään tästä eri järjestyksestä. Tämä salaukset, eh, mutta tämä on meille tietenkin haaste. Puhuin tässä ennaltaehkäisystä ja valistuksesta. Vahva salaus on turvallisen kybertilan, äh, kybervaruuden avain. Ja 2016 me todettiin, kun me annoimme yhteisen äh, lausuman Enisen kanssa. Me emme tue mitään toimia, jotka heikentäisi salausta yleisesti tai vaikuttaisi turvallisuuteen backdoorin käyttö, esimerkiksi tuemme Tässä on erilaisia poliittisia teknisiä toimia, joita voidaan käyttää niin, että voidaan puuttua tähän salauksen riko, rikolliseen käyttöön. oikein tyytyväisiä siinä, että voimme tukea ko, ko, komissiota ja tätä prosessia mitään taika resepti tässä ei varmastikaan löydetä, mutta on tärkeää, että kaikkien toimien on oltava suhteellisia ja oikeudellisia ja tarpeellisia. Sitten toinen kysymys varmaankin liittyy Stevensonin kysymykseen koskien niin eh, eh, terrorismiin liittyvien eh, sisältöjä. Meillä on tässä tietyt yksiköt, joita voimme hyödyntää. Meidän on tietenkin tehtävä siellä päätökset, niin voimme tukea jäsenvaltioita – sen suhteen, mitä tehdä. Olemme tietoisia kyllä neuvotteluista tässä asiassa. Pyrimme nyt katsomaan tätä, enemmän tätä vasta narratiivipuolta. Sitten kysyttiin, kuinka monien henkilöiden on tutkittavaa kyberrikollisuutta ja pimeä verkkoa. Inhimillisiä resursseja tietenkin tarvitaan henkilöitä, joilla on riittävät taidot ja asiantuntijuus, mutta myös rahavaroja ja laitteiden nostamisen. Näitä toki tarvitaan, mutta me tuemme tässä jäsenvaltiota. Me emme ole mikään eurooppalainen FBI, vaan tuemme jäsenvaltioissa tehtäviä tutkimuksia ja mahdollisuuksien mukaan annamme apua myös jäsenvaltioille sellaisilla alueilla, joissa on vaikeampi saada resursseja käyttöön, sekä inhimillisiä resursseja että myös eri välineitä ja laitteita. Ja varmastikin tässä voimme tukea jäsenvaltioita tarjoamalla keskitettyjä palveluja ja näin voidaan välttää tilanne, jossa pitäisi toimia päällekkäisesti ja perustaa tällaisia pisteitä jokaisen jäsenvaltion. Tähän liittyen No, tämä on tietenkin osa me näistä asioista korostetaan ja on tärkeää, että jäsenvaltiot ovat tietoisia siitä, millaisia haasteita liittyy pimeään verkkoon ja kyberrikollisuuteen yleisesti ottaen, mitä edellyttää se, että voidaan tehokkaasti siihen puuttua. Ja arvain viesti tässä koskee sitä, että yksikään virasto yksin tai jäsenvaltio yksin ei pysty puuttumaan tähän ongelmaan, joka on rajaton, joka on kansainvälinen. Se edellyttää yhteistyötä ja yhteistyötä kaikkien kumppaneiden välillä. Me todella pyrimme tässä tukemaan jäsenvaltioiden tutkimuksia ja keskittämään asiantuntijuutta mahdollisimman pitkälle. Sitten edustaja Albrecht, kiitoksia palautteesta. EU näyttää rajat ylittävällä tavalla EUn sisällä ja erityisesti EUn ulkopuolella, EUn ulkopuolisten kumppanien luona on ongelma. En voi ottaa tähän oikeudellista kantaa, koska en ole, en ole lakimies, en, mitä, mitä tämä voisi tarkoittaa MLAT-prosessin ulkopuolisesti tehtynä. EUn niin pitäisikö tätä MLAT-menettelyä parantaa ja nopeuttaa, se on varmasti tärkeää, mutta on myös muita kumppaneiden, kumppaneita, joiden menettelyä voidaan parantaa. On monia tapoja parantaa näitä menettelyjä. Tärkeintä on se, että riippumatta siitä, mikä menettely meillä on käytössä, sen pitää olla oikeudellinen, suhteellinen ja tarpeellinen. Mutta oikeudellisesta vinkkelistä en oikeastaan voi kommentoida mitään oikeudellisia yksityiskohtia, joita tähän liittyy. Sitten vielä edustaja Stevens Toivon, että vastasin tähän kysymykseen, jota mä liittyy vahvasti siihen, että teknisiä ratkaisuja on kyllä olemassa laiton, laiton sisältö tai tietyn tyyppinen sisältö internetissä on kyllä löydettävissä, mutta koska tähän voidaan, kuinka tässä on toimittava, se ei ole meidän tehtävämme, vaan jäsenvaltioiden tehtäväpäätökset. tehtävä Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Amman. Thank you for your answers. Thank you. Kiitoksia edustaja Amman näistä vastauksista. Kiitoksia läsnäolostanne. Ja näin mennään seuraavaan kohtaan esityslistalla. Kuuntelemme toimintavälisten neuvotteluiden tilannekatsausta. You're just on kyseessä. Libe-valiokunnan äänestyksen jälkeen 11.10. ja äh, täysistunnon käsittelyn jälkeen kolmikantaneuvottelut alkoivat marraskuussa ja edustaja Vos, jos hän kuuntelee, niin antaisin teille puheenvuoron. Vai odotammeko muutaman minuutin vielä? itse asiassa teidän pitäisi josta puhua kello, kello 5.30. To, to us about the negotiations, please. Ja, also wenn ich schon starten darf. No jos nyt saan aloittaa, se olisi hyvä. Niin marraskuun alusta asti on ollut kaksi neuvottelukierrosta komission ja neuvoston kanssa ja lyhyt kokous myös Schwarterin kanssa ja neljä teknistä kokousta myös ensi viikolla on sitten taas varusteiden kokous. Siellä käsitellään tähän asiaa tuloksia kattavasti. Se on tavoite ja valmistellaan myös tulevia kokouksia siellä. Ja no, aikaa on vähän, mutta on ollut vähän, mutta on päästy hyvin eteenpäin poliittisella tasolla. Artiklat 1-20 on jo käsitelty ja keskus, niistä on keskusteltu ja Siinä on jo, saatu jo paljon kompromisseja työstettyä, mutta tietysti on myös tiettyjä asioita, jotka ovat kesken, jos ei ole päästy niin hyvin eteenpäin. Artikla 3, kohta 1 esimerkiksi, sinne käsitellään eurojustin ja EPPON välistä kompetenssikysymystä. Ensimmäisessä kompromissirjoituksessa nyt varmistettiin, että myös jäsenvaltiot otetaan huomioon, jotka eivät osallist, tulee osallistumaan EPPOon, mutta sitten on myös muitakin kysymyksiä, jotka ovat vielä selviä, tai on muitakin seuraamuksia käsiteltävissä, muut siis kuin jotka ovat tuossa luettelossa liitteessä yksi EPPOa ja Eurojustia, mutta tämä kuuluu myös Eurojustin toimialapiirin toiseksi, artikla 3, kohta 4, se liittyy siihen, josko tutkinnat, jotka Eurojust on aloittanut komission pyynnöstä, niin tarvitaanko tuohon myös jäsenvaltion suostumus? Tässä on vielä eri kantoja. Neuvosto tietysti on tässä mieltä, sitä mieltä, että tietysti tämä on vain jäsenvaltion pitää saada kantansa kuuluksi ja voi myös vastustaa tutkintaa. Sitten pitää tarkastella sitä, miten teknisissä kokouksissa tätä voitaisiin käsitellä ja keskustella meistä itse asiassa niin, että no, vaikka jos komissio nyt Eurojustille tämä pyynnön esittää, niin silloinkaan ei välttämättä neuvosto tai jäsenvaltiolle ole, pitäisi olla mitään veto-oikeutta, sillä no, tutkinnan tilaisa tässä jumiuttaa. Sen artikla 10 ja 11 Siinä puhutaan kollegion rakenteesta, mutta myös puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan asemasta tässäkin oli eri kantoja. Jos otellaan puheenjohtajan valintaa ja siinä kompromissi, niin sitten neuvosto puhuu tässä myös erilaista kompensointimekanismista, jos puheenjohtajan virkaa Ehdottaisi pienelle jäsenvaltiolle liian korkeita taloudellisia taakkoja, mutta tässä ei nyt olla vielä ihan täysin päästy siihen tilaan, että voitaisiin sanoa, että oltaisiin päästy yhteisen kantana no, tässä. Meillä on tunne siitä, että parlamentti voisi tässä toimia toisin kuin, että nyt olisi taas uusi kompensointimalli. Sitten artikla 5 ja 14. Siinä keskustellaan kolmion hallinnointitoimista ja tässä kaikki toimijat ovat lähes samaa mieltä siitä, että hallinnollinen taakka kollegiolta jokin jäsenvaltioille koituisi tästä, niin no tässäkin oli tilanne niin, että ei ollut täyttä sopua. Tässä olivat ne tärkeimmät asiat, joista keskusteltiin eniten. Mitä tulee tietosuojaan, no siinä tilanne ei ole vielä täysin tyydyttävällisesti ottaen. Tämä on hyvin suuri kiista kappaleellisesti, kun ajatellaan yhteyksiä Cornelia Enstin mietintöön. Siinä käsitellään toimintatietosuojaa 45-2001 siis tässä on täysin poikkeavia ajatuksia komissio, tai kantoja komissiolla, valmiilla neuvostolla. Komissio oli tehnyt ehdotuksen neuvostoa halusi millään itse asiassa noissa puitteissa 2001 2004 no ettei välttämättä siinä sovittaisi mitään laivantaviranomaisille. No parlamentti haluaa tätä täysin päinvastoin. Täytyy katsoa, miten pitkälle nämä keskustelut tuossa mietinnössä, eli ensi mietinnössä menevät. Täytyy katsoa siis, kuinka pitkälle siinä mennään. Ja vasta sitten me voimme omalta osaltamme päättää, että tarvitaanko omaa tietosuojajärjestelmää Eurojustille vai tiedänkö vain niin kuin tehtiin Europolin osalta. Eli vain nämä yhteydet siihen, mitä vielä puuttuu tämä 45.1 kehyksen ja tulevan puitteiston, eurojust-puitteiston välillä. Kaikki tämä on siis vielä epäselvää ja riippuu voimakkaasti 45.1 trilogeista. Tässä yhteydessä olisi kuitenkin myös mainita, että Europol, mutta myös niin sanottu yhteinen neuvontava johtokunta, joka käsittelee tässä kysymyksiä. No, he ovat lähettäneet meille kirjeitä ja viitanneet siihen, että on tärkeää, että tässä olisi meillä oma tietosuojajärjestelmä ja sellaista keskustelua nyt vielä käydään tuosta perustasta. Kolmikantaneuvostossa selväksi, että meidän tulee odotella, mitä tapahtuu 2001 puitteissa. Ja nämä kaksi kirjettä, jotka on kirjoitettu noin tätä tilannetta kuvailevat. Ja olemme kaikki tietysti sitä mieltä, että löydettiinpä tässä mikä ratkaisu tahansa jatkossa, niin se ei saa johtaa väärin tulkintoihin tai eri tulkintoihin kahdessa eri säännöstekstissä. Ja toisekseen tämä ei nyt saa haitata työn laatua. Kolmikantaneuvotteluissa tulemme, pyrkimme varmistamaan sen, että Eurojust, no koska voin käsittää vain Eurojust kysymyksiä, niin tieto, suojamääräykset pitää, pitää yllä senkin osalta, jotta Eurojustin työ voi toteutua laadukkaalla tavalla. Loppuun myös tämän lyhyen tilannekatsauksen nyt haluaisin vielä komission edustajia ja puheenjohtajavaltion Viron edustajia ja myös live-sihteeristön jäseniä, mutta myös varustelijoita tietysti kiittää kaikkia yhteistyöstä. Työilmapiiri on ollut hyvä. Kaikki toimijat ovat vetäneet yhtä köyttä. Sen ansiosta lyhyessä ajassa ollaan edistytty paljon. Kiitos. Thank you very much, Mr. Ford. Kiitoksia, edustaja Voss. Kysyn, haluavatko kollegat ottaa kantaa, jos ei. Komissioedustaja, haluatteko lisätä jotain? Ihan lyhyesti vain. Haluaisin itse asiassa vain osoittaa tukeni kaikille sille, mitä edustaja Foss juuri totesi. Hänellä on oikein hyvä huumorintajukin. Varmasti ilmapiiri olisi paljon synkempi ilman rikkaita, mutta tässähän pyritään hyvään kompromissiin ja hän juuri kertoi meille siitä. Asia, jossa ongelmia kuitenkin minusta saattaa syntyä, saattaa koskea tuota tietosuojasäännöstöä, jossa täytyy katsoa sitten, että miten nämä muut trilogit 45 2001 jäl- jälkeen tulijasta osoittavat. Ja virastamme sitten näkevät tämän juridisen selvyyden, jota ne niin haluavat. Ja valvontalautakunta näistä kahdesta virastosta haluaa todella tätä selkeyttä saada meiltä lainsäätäjiltä. Ja meidän tulisi niille tarjota. Me edelleen uskomme komissiossa, että näin voidaan tehdä – kaksipuolisen lähestymistavan avulla niin, että meille tulee tähän uusi luku 8a, jonka parlamentti lisäsi. Ja että tämä lähestymistapa toimii niin, että vain lisäsäännöt tietylle virastolle otetaan tuohon oikeusperustaan mukaan. Muun osalta minusta me teemme hyvää edistystä kohti kompromissitekstiä nämä neljä eri kohtaa, jotka edustaja Foss mainitsi. Ja toivon, että jouluun mennessä voidaan saada aikaiseksi hyvä näiden säännösten päättely. Kiitoksia. Hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia. Komissioedustaja. Kiitos kaikille teille edustaja Fossille tehdystä työstä. Ja kun tässä nyt ollaan vähän edellä aikataulusta, niin tuskin olette sitä vastaan. Kysyisin edustaja Tsigan, voisitteko esitellä meille tämän iltapäivän viimeisen kohdan Euroopan maahanmuuton edistymiskertomuksen ja Euroopan rannekkovartioston edistyskertomuksen. Mehän keskustelimme tästä ja monista muista elementeistä, jotka liittyvät tähän kertomukseen. Nyt olen pyytänyt komissiota esittelemään tämän kertomuksen ja keskittymään myös täytäntöönpanokertomuksiin suhteessa EU-Turkkilausuntoon ja jälleen sijoittamiseen, kuten myöskin tilanteeseen Kreikan saarella. Euroopan komissiosta, jota joka käsittelee tätä strategiaa, esittelee meille tämän erittäin suuren ja kattavan kertomuksen. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja ja oikein hyvää iltapäivää kaikille valiokunnan jäsenille. Aivan aluksi haluaisin vähän kertoa taustasta, jonka toki hyvin tiedätte jo. Sen jälkeen, kun Euroopan muuttoliikeagenda hyväksyttiin, jolla pyritään vastaamaan maahanmuuttopolitiikan haasteisiin, sen Tähän on rakenneltu nyt kokonaisvaltainen lähestymistapa. Tälle valiokunnalle esiteltiin myös äh, tiedonanto 27. Äh, syyskuuta komission taholta ja esittelimme koko Euroopan muuttoliikenneagendan täytäntöpanoa sekä siinä suhteen, kuinka kriisin on vastattu ja kuinka agenda on kehittynyt. Yksi välineistä, jolla edistystä mitataan ja kuinka näytön perusteella voidaan arvioida nykytilannetta täytäntöpanon osalta koskee säännönmukaista raportointia tähän mennessä. Olemme toimineet vähän pirstoutuneella tavalla. Tässä olemme toimittaneet raportteja, jotka ovat koskeneet tiettyjä konkreettisia aiheita, jotka muodostavat osan Euroopan muuttoliikeagendaa, mutta viimeksi 15. marraskuuta annoimme ensimmäisen konsolidoidun edistymiskertomuksen, jossa yhdistettiin kaikki osa-alueet jotka aikaisemmin olivat olleet erilleen näissä edistyskertomuksissa. Tässä on mukana Turkisopimus, ja, ja sisäisten siirtojen ja uudelleen sijoittamisen täytäntöpanoa ja Euroopan raja- ja merivartioston toimintavaltaa saa, saattaminen ja niin edelleen. Näin voidaan helpommin nähdä, kuinka kattavasti EUn toiminta on kehitetty ja kuinka se vaikuttaa kentällä. Se on hyvin tärkeää, kun ajatellaan jatkoa. Joulukuussa Euroopan neuvosto kokoontuu ja se onkin Tämä on hyvä asiakirja, jossa on paljon tietoja sitä varten. Ja se toimitetaan kaikille avoimella tavalla. Kertomus alkaa, aina tosi asioista, nykytilanteen esittelystä, datan pohjalta. Tässä teillä on kaikki ne tiedot, joita olemme keränneet, jotta voidaan osoittaa, mikä nykytilanne eri maahanmuuton alueilla on. Ja tästä kertomuksesta nähdään, että mer- merkittävillä maahanmuuttoreiteillä tilanne on seulaava. liikkuminen on rajallista itäisellä reitillä. Sen, sen mukainen liikkuminen on Länsi-Balkanilla vakautunut alhaiselle tasolle. Kes, keskivälimerellä on edelleen suuria määriä merinylityksiä, vaikka suuntaus on alus, alaspäin ollut heinäkuun puolesta välistä asti. 2017 länsi Välimeren ja Atlantin puolella liikenne on lisääntynyt vuonna 2017. Nyt haluaisin antaa tietoja, jotka koskevat eri segmenttejä. Esittelen asiat hyvin lyhyesti, koska kertomus on varsin kattava. Voimme sitten myöhemmin katsoa, onko teillä kysymyksiä tai kommentteja. Aloitan tietenkin operatiivisesta kapasiteetista. Tämähän on asia, joka liittyy välittämään kriisivastaukseen. Siksi onkin hyvä mainita nämä järjestelykeskukset Kreikassa ja Italiassa ja mikä niiden tilanne on. Olemme arvioineet järjestelykeskusten tilannetta ja parhaita käytäntöjä ja järjestelykeskuksen lähestymistavan täytäntöönpanoa olemme havainneet tiettyjä toimia, joihin olisi syytä ryhtyä, jotta voitaisiin auttaa lapsia ja haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä toimimaan. Kuten olemme usean kertaan todenneet tässä valiokunnassa, on erittäin tärkeää toimia näiden järjestelykeskusten kautta. Ne edellyttävät hyvää operatiivista yhteistyötä virastojen kanssa. Muuten se ei toimi Kreikan osalta. Nykytilanne nykytilanteesta teillä on paljon tietoa kertomuksessa. Nykyinen prioriteetti koskee sitä, että mahdollisimman monet pakkulaiset siirrettäisiin leireiltä muualle kuin muuhun majoitukseen, koska vastaanotto kapasiteetti ei riitä talvion talvi on tulossa. Olette varmasti saaneet näitä asiakirjoja, jotka koskevat komission jäsen Avramopoulosen eh, selvityksiä eh, talven valmistautumisesta. Sitten eu turki sopimuksesta se edelleen tuottaa konkreettisia eh, tuloksia välttämällä, välttämällä varallisia ylityksiä ja säästämällä henkeä. Kuitenkin hitaasti siinä edetään uudelleen sijoittamisen jatkuvat. On tärkeää pitää kiinni hyvästä rytmistä. 2016 huhtikuussa yli 40 000 ihmistä on uudelleen sijoitettu Turkista muualle. On tärkeää tässä kohtaa mainita, että EU on nyt ihan hyvin selvinnyt, niin että kolme miljardia voitaisiin Turkille toimittaa tämän vuoden loppuun mennessä. Sitten toinen asia, johon haluaisin kiinnittää huomiota, koskee tietoja siitä, mitä Euroopan unioni tekee tukeakseen muita maita, joihin kohdistuu paineita Syyrian kriisin jälkeen, kuten Libanonin ja Jordanin osalta. Että tukea jatketaan, mutta on selvää, että, että tarvitaan merkittävää kansainvälistä rahoitustukea. Sen on jatkuttava ja todellisuus vielä tulee ilmi Se tulee ilmi ensi keväänä, kun Brysselissä on konferenssi koskien Syyrian kriisiä. Silloin rahoitustuki tilanteessa tullaan keskustelemaan edelleen tästä toimintavalmiuteen saattamisesta tässä on keskitytty aika paljon Libyaan kertomuksessa. Haluaisin nyt viitata Libyassa olevien pakolaisten surkean tilanteeseen. Kertomuksessa korostetaan sitä, kuinka sitoutuneita olemme heidän tilanteen parantamiseen. Haluaisin mainita tässä kaikki toimet, jotka liittyvät kouluttamiseen ja Libyan rajavartijoiden, rannikkovartijoiden kouluttamiseen pyrittävä myös stabilisoimaan yhteisöä Libyassa ja näin voidaan vakauttaa tilannetta. Meillä on myös infrastruktuuria koskevia toimia. Tästä on kertomuksessa yksi osa, se on syytä mainita. Sitten kerrotaan erityisrahaston käytöstä ja investoinnisten sopimusten tekemisestä ja niiden tilanteesta. Edelleen arvioidaan sitä, millaisia puutteita rahoitus tuossa vielä on. Euroopan unioni tekee edelleen tiivistä yhteistyötä IOM ja UNHCRn kanssa kentällä. Näiden avulla myös tuetaan vapaaehtoista palauttamista Tämä koskee koko Välimeren reittiä ja, ja toimintaa näissä pidätyskeskuksissa. Sitten vielä lyhyesti muista asioista. Kertomuksessa vahvistetaan, että merkittäviä ponnisteluja on tehty, jotta olisi saatu salakuljettajien liiketoimintamalli rikottua merkittävillä reiteillä. On tärkeää korostaa, kuinka tärkeää on jatkaa tietoja jäsenvaltioiden virastojen välillä ja UTP-missiossa yhteiset tutkimustiimet tärkeimpien Afrikan maiden kanssa ovat me tärkeitä. Tässä yhteydessä on tärkeää kertoa kaikista näistä toimista ja to- toimien tuloksista Euroopan tasolla ja myös jäsenvaltioissa niin, että kansalaiset saavat niistä tietoa. Usein kansalaiset eivät tiedä tuloksista ja merkittävästäkin tuloksista ja ponnisteluista, joita jäsenvaltioissakin tehdään, koska se kuuluu niiden toimivaltuuksiin. Olisi todella tiedotettava kansalaisia tästä asiasta, sitä pidän hyvin tärkeänä. kuljettajien liiketoiminnan purkaminen on varmasti meille kaikille yksi tärkeimmistä tavoitteista – se, että äh, ne takaisinottojen palautuus, sitä koskevat tilanne, tästä ei ole keskusteltu. Täällä oli varajohtajamme kertomassa äh, takaisinottosopimuksista haluaisin viitata vain kahteen asiaan, jotka ovat edistyskertomuksessa erityisessä asemassa. Vetämme siihen, että tarvitaan oikea-aikaista laadukasta tietoa palautuksista – Kyseessä eivät ole ainoastaan numerot, vaan näin voimme paremmin arvioida tilannetta. On sanottava, että meidän on järjestettävä tämä sisäisesti paremmin, mutta teemme työtä myös Eurostatin kanssa, jotta voisimme kerätä tietoja useammin. Ja sitten toinen asia, johon haluaisin vielä viitata. EBCDn hallintoneuvoston kokous marraskuussa se koski operatiivisia askeleita, jotka koskevat palautuksia. Jäsenvaltioiden on investoittava enemmän henkilökunta ja asiantuntijoita niin, että voitaisiin virastoa tukea tässä asiassa. Tämä on hyvin tärkeä sitoumus viraston palautuspuitteita ajatellaan lyhyesti vielä puhun tästä tuon tilanteesta. Sitten äh, sisäistä siirrosta ja uudelleensijoituksista. Tässäkin keskustelut olivat hyvin yksityiskohtaisia tässä valiokunnassa. Mehän tiedämme, että, että sisäisten siirtojen osalta yli 31 000 ihmistä on, sijoitettu, on siirretty ja 26.9. jälkeen on vielä näitä paikkoja annettu noin 700 hakijaa on vielä Kreikasta tulossa ja noin 3100 Italiasta. Tiettyihin toimiin voidaan vielä ryhtyä, jotta voitaisiin saada valmiiksi nämä kaiken kiireellisimmät toimet. Viittaan, viittamme si, si, siihen myös kertomuksessamme. Ja se koskee sitä, että Italiasta ja Kreikasta nämä hakijat voitaisiin siirtää nopeasti. Ja sitten voidaan myös kertoa mahdollisista paikoista, joihin he voidaan, heidät voidaan siirtää erityisesti koskien alaikäisiä – henkilöitä Italiasta ja, ja näitä pyyntöjä esitetään silloin, kun niitä ei ole vielä tehty. Sitten uudelleen sijoittamisesta alun perin 2015 luvattiin että 22 500 uudelleen sijoitettaisiin, 18 000 on näin saatu sijoitettua jäsenvaltioihin useimmiten Turkista, Jordanista ja Libanonista ihmisiä on tullut. Komissio on vedonnut jäsenvaltioille, että tarvittaisiin ainakin vielä lisää 50 000 uudelleen sijoittamispaikkaa ja komissio on tarjonnut miljardia euroa jäsenvaltioiden tukemiseksi. 17 jäsenvaltiota on tähän mennessä tehnyt tarjouksia. 34 500 paikkaa on tarjottu uudelleen sijoittamisia varten ja odotamme vielä lisää tarjouksia, niin että tavoitteisiin päästään. Sitten mainitsisin vielä pilottihankkeet laillisesta maahanmuutosta. Tästä on jo ilmoitettu tiedonannossa 27. syyskuuta ehdotamme, että tehtäisiin laillista maahanmuuttoa koskevia pilottiprojekteja niiden tiettyjen maiden kanssa valitsemme valitsimme tietyt maat tähän ja tukisimme, koordinoisimme ja rahoittaisimme näitä toimia, koska liikkuvuutta ei ole kotottamista, mikäli kyseessä on väliaikainen oleskelu. Tämä tulee kattamaan kaikki vaiheet, eli hankkeiden valmistelu, välisen maahanmuuton kohdalla sitten kotouttaminen Keskustelemme eri valtioiden kanssa mahdollista hankkeista ja ehdokkaista. Ehdot tätä varten ovat syyskuun tiedonannossa. Tähän liittyy myös pilottihankkeiden perustelut. Tässä on otettu huomioon erilaisia seikkoja liittyen laittoman maahanmuuton välttämiseen. Sitten 15. marraskuuta oli todella tämä tiedonanto sitten eh, raja- ja merivartiosta koskeva osa. Ja sitten me menen tähän raporttiin 15. marraskuuta ja viidenten ker- edistymiskertomuksen, joka hyväksyttiin aikaisemmin 6. syyskuuta, koska sitä ei ole voitu esitellä tälle valiokunnan aikaisemmin. Tämä on varmasti hyvä mahdollisuus Meillä on tässä liitteen viimeisimpään edistymiskertomuksen, joka tuo lisää tietoja syyskuussa esitettyyn kertomukseen. Ja tämä on kaikkein ajantasaisempaa tietoa. Tässä on todettava, niin kuin muistatte, koko tämä lainsäädäntöpaketti hyväksyttiin yhdeksässä kuukaudessa Euroopan raja- ja merivartiostoa varten. Nyt on kestänyt vuosi täytäntöpanon alkamisesta. Ja kyllä tämä on pääsemässä toimintavalmiuteen. On varmasti syytä todeta, että, että kyllä täällä jotakin parannuksia vielä tarvitaan. Ja, mutta me, saavutuksia on tullut. Suurin saavutus on se, että virasto antoi operatiivista tukea kentällä jäsenvaltioille rajavalvonnassa, Noin 1500 merivart- äh, rajavartijaa on mukana ja muutakin henkilökuntaa eri toimialoilla Euroopan ulkorajoilla. Tätä myötä kuitenkin lisää ponnisteluja tarvitaan. Aina ei ole kyseessä henkilökunnan määrä, vaan myös henkilökunnan käytettävissä oleva aika ja minkä tyyppisiä asiantuntijoita – ehdotetaan. Tarvitaan siis tiettyjä määritelmiä tähän, tai eritelmiä. Tämä on varmasti yksi asia, jossa parannuksia kai, kaivataan. Edistyskertomuksia tehdään aina silloin tällöin, mutta meillä on myös sisäisesti luotu tilannekatsauksia viikoittain. Ja näin voimme antaa yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, minkä tyyppisiä asiantuntijoita tarvitaan ja kuinka paljon. Ja voimme olla yhteyksissä jäsenvaltioihin, pyytää jäsenvaltiota ähm, tarjoamaan henkilöt, jotka paikkaisivat tämän porsareen. Sitten nopeasta reaktiolaitteesta. Tässä on aikamoisia puutteita. Vielä vain 14 jäsenvaltiota on tähän mennessä osallistunut nopean reagoinnin joukkoja varten 1500 rajavartijaa ja muuta viranomaista on kyllä vahvistettu, mutta 26 min jäsenvaltiota ovat nimittäneet vartijat. Tässä on 74 prosenttia täytetty koko tämän puuliiden kokoonpanosta. Sitten näistä aavuttavuusarvioinnista virasto on nyt saanut varmiksi ensimmäiset äh, haavoittuvuusarviointinsa. Ja nyt jäsenvaltioiden tehtävänä on varmistaa oikea-aikoinen täytäntöönpanoon koskien näitä suosituksia. Ja viraston on äh, toteutettava valvontaa. Tietenkin komissio tulee läheltä seuraamaan prosessia sekä poliittisella tasolla, mutta myös teknisellä tasolla, koska otamme huomioon tilanteen sekä Schengenin arvioinneissa että myös sen, että pyritään parhaiten kohdentamaan EUn varoja. Sitten vielä muita saavutuksia. Ne koskevat kansainvälistä yhteistyötä. Serbia ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa on neuvottelut menossa. Neuvosto antoi lokakuussa on komissiolle vihreä valoa, että voidaan samantapaisia sopimuksia tehdä Albanian, Montenegron, Bosnian ja Herzegovinan kanssa. Sitten on Euroopan yhdennetty rajavalvontastrategia, sen kehittäminen. Sitä on kehitettävä sekä kansallisesta EU-tasolla ja se on käynnissä. Työ on todella käynnissä ja valmistelemme nyt asiaa koskeva tiedonanto. Ja sitten sopimus, joka koskee toimipaikkaa koskien tätä raja- ja merivartiostoa ja puolen tilannetta katsomme, kuinka sopimus voidaan täytäntöpanna ja yritämme antaa mahdollisimman hyvät olosuhteet viraston toiminnalle. Now, uh, uh... I think that we can say you are quite involved and informed uh, at different... No niin, eh, te saatte tietoa eri vaiheista eh, koskien sitä, mitä täällä tapahtuu. Viraston johtokunta on kertonut teille tilanteesta koskien vain haavoittuvuusarviointia. 17. lokakuuta tällä korkeatason kokoontuminen parlamentin ja jäsenvaltioiden välillä. Tämä on tärkeä osa prosesseja, tärkeä tapa saada tietoja, joiden avulla hahmotellaan yhdennettyä rajaa hallintaa strategia koko Euroopan unionia varten. Lopuksi voisin todeta, että koko tämä Euroopan raja- ja merivartioston toimintavalmiuteen saattaminen on edelleen prioriteetti meille kaikille ja tulemme raportoimaan teille jatkossa menettänyt seuraavista askelista. Tähän päätänkin oman alustukseni ja kuuntelen kommentteja ja kysymyksiä. Kiitoksia. Thank you very much, Mrs. Sigan. Thank you for this, uh... Kiitoksia tästä esityksestä. Haluaako kollegoista joku käyttää puheenvuoron? Edustaja Keller ja Vergia. Ja edustaja Zippel. Edustaja Keller ensimmäisenä. Kiitoksia. Kiitoksia myös tästä esityksestä. Valitan, että en ollut ihan alusta paikalla, mutta enköhän kuitenkin sano tämän pääviestin. Minulla on muutama kysymys ja muutama kommentti. Libyan kohdallahan meillä on mahdollisuus keskustella tästä täysistunnosta täysistunnossa ja se on tärkeää, että näin teemme, sillä kaikkihan olemme saaneet nähdä, että tilanne on sietämätön ja jos ajatellaan, että me yritämme parantaa yhteistyötä ratkaisematta näitä ihmisoikeus- tai ainakin puuttumatta näihin ihmisoikeuskysymyksiin, niin sehän on ihan on täysin sietämätön tilanne. No sitten sisäisten siirtojen kohdalla nähdään, että monissa jäsenvaltioissa ponnistukset eivät ole vielä riittäviä, eli tässä suhteessa täytyy nähdä paljon enemmän ja komission täytyy jatkaa tämä, tästä painostamista. Kysymys Frontexista. Tästä sanoa, että 74 prosenttia rajavartiostosta jäsenvaltiot ovat siis oman rajavartiolaitoksensa avulla ottaneet käyttöön. Ja muistan, että kun me tätä mandaattia laadimme, niin hyvin suorat sanktiot on niitä maita kohtaan, jotka eivät täytä kaikkia niitä suosituksia, joita Frontex esittää, kun kysymys on rajojen sulkemisesta ja niiden turvaamisesta. Toisaalta mitään sanktioita ei ollut silloin, kun jäsenvaltio ei täytä koko rajavartijakiintiötään. Se on valitettavaa, koska yhtäältä sitä ei kaikki jäsenvaltiot osoittavat yhtä tiettyä jäsenvaltiota, kun taas ne eivät itsekään tee omaa osuutta työstään. Haluaisinkin tietää, mitä komissio tässä suhteessa suunnittelee painostaakseen jäsenvaltioita täyttämään sataprosenttisesti kiintiönsä. Muistaakseni se nyt ei ollut mikään valtava määrä rajavartioita tässä yhteismäärässä. Eli 74 prosenttia ei nyt ole niin valtava määrä absoluuttisina lukuina. Kommentti myös, joka liittyy tähän Meillähän on paljon ihmisoikeusrikkomuksia omilla ulkorajoillamme, jota omat EU- rajavartijamme tekevät. Ei välttämättä Frontex, mutta jäsenvaltioiden rajavartijat. Saamme kuulla tästä kerta toisensa jälkeen. Vi- juuri viime viikolla oli kuusivuotias tyttö, joka kuoli Kroatian Serbian välisellä rajalla, koska perheelle sanottiin, että piti seurata raiteita Serbiaan. Ja yöllä he eivät nähneet junan tulevan ja kuusivuotias kuoli tässä tapauksessa. Ja minä vain mietin nyt sitä, että minusta on vaikea istua tässä. Ja komissiohan nyt vain sanoi, että jäsenvaltioiden vastuulla tämä on. No, varmasti on, joo. Mutta minusta kyllä ei ole tyydyttävää se, että me nyt täällä vain istuskelemme, kun meillä on Euroopan unioni rajavartiosto yhteisen vastuumekanismi. Meillä on Euroopan rajavartiolaitos, yhteiset lainsäädännöt, yhdet sään, yhteiset säännöt, yhteiset arvot, mutta edelleenkään emme kykene tekemään mitään näissä ihmisoikeusloukkauksissa, joita näemme rajoillamme, joita muut tekevät. Eli ehkä komissiolla on tästä jotain. Oui, euh, merci, madame. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komissiolle tästä ensimmäisestä konsuloidusta kertomuksesta. Ensimmäinen kysymys. Tietää, josko Euroopan muuttoliikeagenda, onko sitä muokattu komissiota toukokuuta 2015 jälkeen sillä muuttoliikeagenda, joka hyväksyttiin silloin. Siinä on neljä prioriteettia, toistanne. ne. Vähennetään laitonta maahanmuuttoa, se on ihan ok. Henki, ihmisenkin pelastaminen ja rajojen turvaaminen, no varmasti tämä toinenkin on ihan ok. Sitten se, että ponnistellaan se, sen eteen, että tehtäisiin enemmän kysymysten eteen. No tässä on epäilyksiä sille, jos nyt kuuntelitte jäsenvaltion ponnisteluja, niin no, ollaan hyvin kaukana tavoitteista ja lopuksi sitten uusi maahanmuuttopolitiikka – jos ajatellaan säännöstä maahanmuuttoa, niin no, nämä lailliset tiet, joita pitäisi avata pakolaisille maahanmuuttajille, niin no siinä ollaan umpikujassa, sillä tämä ei ole ainoa ratkaisu. Sanoisin vielä kerran, että jos meillä olisi enemmän maahanmuuton oikein laillisia reittejä, meillä olisi vähemmän laitonta maahanmuuttoa, ja olisi vähemmän ihmiskauppiaita. Keskityn Libyaan. Ensinnäkin on totta, että tuo liikehdintä on 14 tasolle. No muuttuvirrat. Katson tänään, että on nyt kolmivuotias lapsi, joka oli pelastettu ihmekaupalla – SOS Välimeri-operaation toimista on yli kolmevuotiaita lapsia, jotka ylittävät Välimerta tällä hetkellä Välimerellä. Haluaisin myös sanoa, että se mitä kansalaiset on sanonut enemmän, ja haluaisin, että totuus ei jäisi tulematta aiemmin niin kuin Limakolla kävi. Eli että kansalaiset on sanoneet, että on kuolleita aavikoilla, mutta niitä on ollut ehkä enemmän nyt aavikoilla kuin välimerellä. Ja kaikki nykypolitiikat tuolla osa-alueella liittyvät siihen, että maahanmuuttajat palautetaan kohti etelää ja lähemmäksi aavikkoa. Ja olin Tunisiassa valtuuskunnan matkalla ja siellä saimme paljon tietoja, joten CNN paljastukset eivät ole yllätys. Meillä on kyllä tietoja, mutta kun nyt sitten luin nämä kaksi kohtaa, jotka liittyvät Libyaan tässä tekstissä, niin olen kyllä järkyttynyt koska se, mitä tässä mietinnössä lukee, ei nyt ole näiden tietojen tasolla, jos puhutaan Libyasta. Mitä järkeä on syytää tätä rahaa ja keneltä tätä rahaa nyt syydetään ylipäänsä, kun sähätään Libyaan. Sanotaan, että kansallisen järjestöille, paitsi että kukaan ei valvo Libyan aluetta, muuta kuin nämä asetetut miliisit. Kukaan ei valvo Libyan aluetta, joten kenelle nämä varat ja rahat menevät. Meille sanotaan, että kaksi, no 2000 perhettä on joutunut siirtymään, heitä on autettu 14 000 maahanmuuttajaa on saanut apua. Näissä säännöttökeskukset, säännöttökeskukset ovat kaikki milisien valvomia, sotilaisten joukkojen valvomia. Jos ei nyt, niin sitten huomenna ja eilen tilanne ei muutu. Katsokaa tilannetta kunnolla. Meidän täytyy tietää tarkkaan. No tietysti valtuuskunta sinne, matka sinne järjestetään, mutta täytyy tietää tarkkaan, kenelle nämä rahat on annettu ja miten tätä rahaa on käytetty. Sehän on EUn rahaa. Me olemme tästä vastuussa. Nämä summat ovat aivan järkyttävän suuria emme voi nyt tyytyä näihin kahteen kohtaan, kollegat. Lukekaa nämä kaksi kohtaa. Nyt ei olla tehtäviemme tasolla. Jos ajatellaan, mitä meitä globaalisti vaaditaan. Jatkan vielä. Sisäiset siirrot, niin jos ymmärsin oikein. Prosessi on ohi, loppu. Joten ei tule uutta lainsäädäntöä. Tämä tuhatta se on nyt mennyt 150, jotka mainitsitte, 300 Italiasta vielä. Meillä ei enää ole sisäisten siirtojen mekanismia, tai sitten olen minulta nyt jotakin ohi. Uudistamme tehdä toivot, mutta eivät tämä siirryt, niin onko meillä ole uutta säännöstä tästä tämä mekanismi, enkä usko, että tässä tulee ihan pian. Joten olemmeko nyt tehtävimme tasolla, en usko. Ja muistuttaisin, että 2015 muu tulee agenda hyväksyttiin ennen tätä kuuluisaa Turkki-Kreikka-kriisiä. Se hyväksyttiin keinona sille, että siis ratkaisuna Lampedusan tilanteelle, jossa 700 ihmistä kuoli yhdessä päivässä. Tämän jälkeen Euroopan muuttoliikeagenda hyväksyttiin, joten nyt sitten on palattu koska tilanteeseen kutakuinkin niin pitäisi olla agenda, joka vastaa se, mitä hyväksyttiin 2015 Tästä ollaan kaukana sitten. Komissio valitteli näitä turkkipalveluita. No, tämä on epäjohdonmukaista. Tuohon Kreikan tilanne. Thank you. Just, just to remind you... Uh, Kiitoksia. Halusin vain muistuttaa siitä, että huomenna iltapäivällä kello 14.30 käymme keskustelua juuri näistä asioista, jotka otitte esille edustaja Vergia Libyasta. Edustaja Zypel seuraavana. Kiitoksia. Me kävimme juuri keskustelua Euroopan turvapaikkapaketista, jossa valitamme sitä, että komissio, ei vaan korjaan siis neuvosto joissain kohdin, ei edes kykene esittämään vielä omaa kantaansa. Aivan toisenlainen on tilanne Euroopan raja- ja rannikkovartiolaitoksesta. Neuvosto halusi sen, se toimi kovin nopeasti ja nyt meillä on jo viides kertomus. Ja edelleenkin, minun tietoni mukaan ainakin, vain 15 jäsenvaltiota on tarjonnut henkilökuntaa ja varusteita siinä määrin, kun oli ajateltu. Eli eikö tässä nyt täytyisi tehdä jotain? Ensin halutaan se, sitten päätetään siitä ja sen jälkeen ei kuitenkaan täytetä niitä, mitä, sitä, mitä pitäisi tehdä. Ihan vain kommenttina siis tähän No sitten maahanmuuttokysymykseen vielä takaisin. Mielestäni raha ei ole aina paras ratkaisu ja haluaisin esittää kommentin Libyasta. Olemme saaneet kuulla eri organisaatioiden kertovan meille, että jos raha annetaan Libyalle, menipä se sitten kenelle hyvänsä, niin nuo henkilöt, organisaatiot, hallinnot joutuvat ainakin maksamaan osan siitä rikollisjoukkoille, muuten he eivät, ne eivät kykene jatkamaan työtään. Eli tässäkin meidän täytyy pohtia muita vaihtoehtoja. Arvostan kovasti sitä, että komissio, neuvosto ja kuka vaan pyrkii uudelleen järjestelemään Libyaa, mutta samalla saamme kerta toisensa jälkeen kuulla katastrofaalisesta tilanteesta, joka kohtaa maahanmuuttaja. Ja minusta on tuskallista nähdä, että vain otsikkojen tekemiseksi todetaan, että maahanmuuttajien määrä, jotta saadaan maahanmuuttajien määrä näyttämään siltä, että se vähenee, niin hyväksymme Libyassa näiden ihmisten kohtelun sillä tavalla, kun heitä kohdellaan. Minä en ole ainakaan nähnyt, millä tavalla tästä tilanteesta päästäisiin ulos. Libyalaiset itse eivät välttämättä hyväksy tätä tilannetta ja minusta he ovat toisessa tilanteessa. Puhun rahasta. Entäpä sitten raha, jota käytetään Afrikan hätärahastoon? Jotkut jäsenvaltiot eivät sitäkään hoida. Suuri osa tulee Euroopan budjetista. Ja viimeinen kysymys, rikkomusmenettelyt joitakin maita vastaan. Niitä, jotka eivät halua tehdä sisäisiä siirtoja. Onko tästä mitään uutta kerrottavaa? Edustaja Holmaa seuraavana. Ähm, kollegat, puheenjohtaja, haluaisin tehdä toisinpäin ja kiittää komissiota suurista ponnistelusta sillä sekä komissio että jäsenvaltiot askel askeleelta pääsevät eteenpäin. Ymmärrän Ska, kun tämän kuusivuotiaan tapauksen, ettei olla tuomittu oikein, mutta – en nyt usko, että tässä tarkoituksella olla toimittu ja rikottu ihmisoikeuksia. Tässä pitää nyt olla hieman varovaisempia, kun syytellään näitä viranomaisia. En usko, että tässä on ollut tahallista toimintaa, vaan tämä on ollut huolimattomuutta eikä mitään tahallista toimintaa. Pitää myös ymmärtää, että kullekin tilanteet rajalla voivat olla hankalia, niin kuin parlamentissa voidaan vain kuvitella – eikä kaikki ole niin yksi ykertaista, että kaikki on negatiivista vain rajalla, että siellä on vain pahoja ihmisiä, että maahanmuuttajat kaikki on hyviä ihmisiä, niin tässä on suuria eroja ja tässä pitää katsoa tarkkaan eri aspekteja. Ensinnäkin kiitos siitä, että yhä useampi jäsenvaltio ja Kroatia ponnistelee sen eteen, että se käsittelee paremmin pakolaisia, antaa heille statuksen, jonka niin ansaitsevat. Keskustelu käydään kyllä jäsenvaltioissa ja mekin keskustelemme asioista ja eteenpäin on päästy komissiolle, mitä tulee uudellisijoittamisen kysymys, niin kuinka pitkälle jäsenvaltiot ovat valmiit tällä hetkellä ottamaan nopeasti näitä henkilöitä vastaan suhteessa aikaisempaan, vai onko edelleen niin, että on tällaisia hallinnollisia esteitä että ihmiset ottaisiin vastaan yleisöttämisen tai siirtojen myötä. Thank you. Kiitoksia. Ja nyt sitten edustaja Sigan, yrittäisittekö vastata kaikkiin näihin kysymyksiin? Thank you very much. Kiitoksia, kiitoksia jäsenille näistä kommenteista ja kysymyksistä. Ehkäpä aloittaisin yhdestä pohdinnasta on selvää, että tässä edistämiskertomuksessa ja myös omassa niin mainitsin paljon numeroita, mutta katsokaa näitä numeroita, kuten alussa sanoin, on hyvin tärkeää, että nähdään mikä tilanne on, millä tavalla tilanne on kehittynyt. Tarvitsemme usean tyyppistä dataa, jotka muodostavat kokonaiskuvan ja mahdollisesti niiden avulla voidaan nähdä myös tiettyjä suuntauksia se, että meillä on nämä numerot, me voimme mm, sopeuttaa toimia ja suunnitella paremmin ja voimme myös tietää, että emme unohda ketään. Se on kysymys ei ole siitä, että unohdettaisiin ihmiset, vaan se, että olisi mahdollisuudet ja välineet arvioida sitä, mil, mikä tilanne on näytön pohjalta. Jokainen maahanmuuttaja on ihminen ja sellaisena heidät näemme. Jokainen merillä tapahtunut tapaus on yksi menetetty henki liikaa. Tämä on meillä aina periaatteena mielessä, kun teemme työtä. Voin vain sanoa, että ihmisoikeuksista ei voida neuvotella. Euroopan unioni on arvojen unioni, perusoikeudet ovat meille tärkeitä. Meillä on oikeudellisia sitoumuksia – ja olemme päättäneet niitä toteuttaa kaikissa toimissamme. Tilanne tietenkin monimutkainen, kun ajatellaan maahanmuuttopolitiikan täytäntöönpanoa, mutta voin varmistaa, että kun toimimme kolmansien maiden kanssa, oikea, ihmisoikeuksien kunnioittaminen on mukana kaikissa ohjelmissamme. Ja niitä täytäntöönpannaan tunnustettujen kumppaneiden kanssa, useimmiten YK-järjestöjen kanssa – ja kaikessa tässä perusoikeuksien kunnioittaminen on meille aivan avainasemassa, kun esimerkiksi puhutaan Libyasta ja siitä, mitä voimme tehdä, jotta vahvistaisimme ihmisoikeuksien kunnioittamista, esimerkiksi kun järjestämme koulutusta ja valvomme tilannetta ja yhteistyötä Libyan äh, rajavartijoiden kanssa. Tämä on yksi tärkeistä malleista, tämä koulutus. kun katsotaan sitä, mihin varat pitäisi suunnata, niin katsomme tilannetta pidätyskeskuksessa ja pyrimme tekemään kaikkemme, jotta voitaisiin käyttää standardimenettelyjä näissä paikoissa. Tuemme eri toimia ja hyödymme myös humanitaarista järjestöistä ja suhteessa maahanmuuttajiin meillä on eri Meillä on toki aina viittaukset ihmisoikeuksiin valistustoiminnassamme. Tämä kaikki kuuluu työhämme. Kun katsotaan edistyskertomuksen Libya-osaa, kyseessä on edistymiskertomus ja se liittyy tähän yleiseen tilanteeseen, joka koskee syyskuun tiedonantoa, mutta tässä on aika paljon kiinnostavia kohtia. Infrastruktuurit työstä esimerkiksi puhutaan ja pyritään auttamaan libyalaisten ja maahanmuuttajien ja jokapäiväistä elämää antamalla tukea pienille yrityksille ja lasten koulutukseen ja olemassa olevien rakenteiden ja yhteisökeskusten tukemiseen. Pyrimme myös vahvistamaan paikallishallinnon kapasiteettia budjetin vahvistamista. siteraan tässä edistämiskertomusta. Toki toimintaympäristö Libyassa on edelleen este, mutta teemme aktiivisesti työtä kumppaneiden kanssa, jotka mainitsin, jotta voidaan minimoida vaarat. Joten ei tilanne ole täydellinen, mutta meillä on hyvin selkeä suunnitelma. To go on. On relocation, uh, I cannot agree more. Sitten sisäistä siirroista. En voisi olla enempää yhtä mieltä. Tämä ei ole vielä riittävällä tasolla ja voin vakuuttaa, että kaikki nämä toimet, joihin olemme ryhtyneet jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät ole osallistuneet solidarisuusponnistoiluihin, niin jatkamme tätä. Me olemme aloittaneet rikkomismenettelyjä ja ne jatkavat omalla tiellään sitten raja- ja merivartiostovirasto ja 74 prosentin kattavuus nimien osalta. Tässä voisin antaa vähän selvennystä. Voi olla, että ilmaisin itseäni hieman epätarkasti. Jäsenvaltiot ovat vahvistaneet, että 1500 vartijaa ja henkilökuntaa on vahvistettu, mutta – mutta siellä nimiä ollaan vasta antamassa. Tämä prosessi on kesken. Tässä luultavasti tulee vähän viivästyksiä, koska tarvitaan konkreettisia erityismääritelmiä ja, ja äh, komennusaikoja. Uskomme, että tämä 74 prosenttia nimistä johtuu siitä, että loput tulevat sitten, kun työ on tehty valmiiksi. Raportoimme tästä säännönmukaisesti ja jatkamme tätä työtä, jota toivomme, että kun annamme lisätietoa asiantuntijuuden tarpeista, tar- tarkemmista tarpeista, jäsenvaltiot voivat nopeammin saattaa tämän menettelyn valmiiksi. Kaikki asiat, jotka on teidän tiedossanne koskien ihmisoikeusrikkomuksia, niin pyydän toimittamaan tiedot myös meille. Mainitsin eri, erikseen esityksessäni niin ihmissalakuljettajien toiminnan estämiseen. Ja tämä on äärimmäisen tärkeä asia tässä prosessissa. Kaikki nämä esimerkit, joita voitte antaa, alkavat juuri täällä. Jos olisi tehokkaita tämän torjumisessa, jos jäsenvaltiot ei, eivät olisi tehokkaita, jos emme olisi vahvempia ja johdonmukaisempia toimissamme, niin uskon, että tämä liiketoimintamalli aina vain sopeutuu tämän tilanteeseen ja johtuen taloudellisista tosiasioista mitään armoa ei koskaan tunneta ja tällaisia tilanteita tulisi aina olemaan. Mutta tämä on juuri yksi toimintamme pilareista ja todella vahvasti uskon, että pystymme yhdessä jäsenvaltioiden kanssa – tä- tältä saralta myönteisempiä uutisia ja uskon, että voimme todella vähentää tämän dramaattisen tilanteen vakavuutta. Oikein mielelläni otan vastaan mahdollisia tietoja, joita teillä on mahdollisista rikkomuksista, joita kentällä tapahtuu. Ja tiedän, että Euroopan parlamentin valtuuskunta matkustaa Libyaan joulukuussa. Huomenna saadaan lisätietoa rahoituksesta ja aikaa on vielä ennen kuin matkustatte paikalle. Uskomme, että voimme aina järjestää ylimääräisen informaatiokokouksen, niin että voimme jakaa tietoja ja olisi oikein kiinnostavaa nähdä, millaisia tuloksia teidän matkaltanne saatte. Sitten tämä Euroopan maahanmuutto muu, tai muuttoliike agenda vuonna 2015. Kaikki se, mitä tapahtui tuon jälkeen, mitä nyt on tapahtunut, vahvistaa sen, että se ajatus, joka meillä oli eli että ehdotettaisiin kokonaisvaltaista mallia muuttoliikkeen liikkeen mahdollisimman hyvää hallinnointia varten. Tämä on edelleen validi ehdotus, tämä on pohja toiminnallamme. Tämä asiakirja laadittiin tämän komission taipaleen alussa. Ja tämähän oli yksi puheenjohtaja Junckerin yksistä tärkeimmistä, yksi tärkeimmistä tavoitteista ja prioriteeteista tämä muuttoliikenne. Siinä on lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteet toimia, joita oli kehitettävä näillä aikaikkunoilla. 2015 oli kaikkein dramaattisin vuosi muuttoliikenne osalta ja meidän piti kehät, lisätä operatiivista kapasiteettia ja piti pärjätä tämän niin välittömän kriisin kanssa – täällä Euroopan unionissa on tapahtunut. Että uskon, että muuttoliikeagenda on edelleen tärkeä ja validi viitekehys. Ja tiedonto syyskuulta osoittaa sen myös. Samoin tämä edistämiskertomus ja jatkokertomukset tulevat osoittamaan, että ensimmäistä kertaa meillä on tällaista operatiivista kapasiteettia, joka ei ehkä vielä ole täysin kestävällä pohjalla, mutta on suhteellisen kestävällä pohjalla, jonka kautta autetaan niitä maita, jotka ovat kriisin etulinjassa että voimme auttaa niitä, niin tällä hetkellä se on Italia ja Kreikka, myöhemmin muut jäsenvaltiot voivat olla kyseessä. Tämä on vain osa agendaa, mutta muihinkin asioihin puutettu, puututtu rajahallinto, turvapaikka tilanne, kaikki tämä menee eteenpäin ja olemme varmasti ottaneet oppia siitä, mitä on tähän mennessä tapahtunut niin, että voimme nopeammin tehdä kohdennettuja ehdotuksia lainsäädännön muuttamiseksi niin, että voidaan auttaa maahanmuuttopolitiikkamme politiikkaamme olemaan mahdollisimman kattava, niin että voidaan kattaa kaikki tähän liittyvät asiat mukaan lukien laillinen maahanmuutto. Sehän on yksi parhaista tavoista vähentää laitonta maahanmuuttoa. Ei ehkä välittömästi kriisin aikana, mutta lyhyellä aikavälillä. Sitten uudelleen sijoittamisesta mainitsin 81 prosenttia tarjouksista on jo toteutettu. Minun mielestäni tämä on erittäin hyvä uutinen. Tämän lisäksi koko nyt tehty työ lainsäädäntömenettelyssä koskien uudelleen sijoitusjärjestelmää osana turvapaikkapakettia on hoidettu niin, että otetaan parhaat käytänteet mukaan ja otetaan oppia koetusta ja yritetään auttamaan jäsenvaltioita, niitä vähennettäisiin mahdollista hallinnollista taakkaa ja näin kaikilla olisi mahdollisuudesta parempaan järjestelmään. Uskon, että se, mitä yritämme tekemään te, te, te, te, no, tämän lainsäädäntö osan kohdalla on tärkeä, mutta myös globaaleja sitoumuksia ajatellen uudelleen sijoittamiset ovat tärkeitä. Tehän tiedätte, että on olemassa myös työtä globaalien maahanmuuttosopimuksen tekemiseksi. Tässä pitää myös viime vuoden unkakokouksiin, jotka tuottavat tuloksen ensi vuonna. Uudellisijoittamiset ovat osa sitoumuksemme ja kaikilla foorumeilla täällä lainsäädännössä työssä teemme kaikkemme ja otamme inspiraatiota, otamme oppia muualta niin, että voisimme auttaa jäsenvaltioita toimimaan ja pyrimme helpottamaan hallinnollista taakkaa, jota uudelleen sijoittamiseen liittyy. Uskon, että teemme myönteistä työtä ja toivon, että se tuottaa tulosta. Nyt katson tässä vielä muistinpanojani. Eh, Suurin piirtein olen tainnut kattaa kysymykset. Ensimmäisessä eh, alustuksessani jo tähän erityisrahastoon puutuinkin jo. On totta, että täällä on tiettyjä niin täällä on osa rahoitusosuuksista, joka on jäsenvaltioiden osuus, mutta koko tämä erityisen rahaston täytäntöön, kautta tehty täytäntöönpano eri hankkeiden osalta ja tulokset, joita näistä hankkeista on saatu, tulevat kyllä motivoimaan jäsenvaltioita ja ymmärtämään, että olemme tässä samassa veneessä, kun teemme työtä erityisrahaston parissa ja Afrikkaa varten. Entä voimme auttaa heitä ja meitä kaikkea tässä. Mrs. Sigan, thank you for your detailed answer. Kiitoksia. Kiitoksia näistä yksityiskohtaisista vastauksista ja tästä esityksestä alun perin. Kiitoksia kollegat kiinnostuksesta. Huomenna aamulla jatkamme kello yhdeksän. Maahanmuuton hallinnasta puhutaan. Sopimukset kolmansien maiden kanssa on aiheena myös palautussopimukset. Kiitoksia ja hyvää illanjatkoa.